Mes chers collègues, je vais vous demander de... Hyvät kollegat, pyydän, että asetutte paikoillenne. Mä en ehkä tässä ekaan tuntia mutta mä voin tehdä sitten myöhemmin Huomenta kaikille. Mikäli meillä on kamera. Tämä on Van Miltenbergia ja Alankomaiden televisiota varten. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Aloitamme puheenjohtajan tiedonanto liittyen koordinaattorin tekemiin päätöksiin. Löydätte kopiot tehdyistä päätöksistä 25. syyskuuta ja 11. lokakuuta. Nämä paperit on teille jaettu, mikäli kukaan ei vastusta. 12.30 mennessä päätökset tulkitaan hyväksytyiksi. Me tulemme siirtymään äänestykseen. Ja katsomme, että meitä on oikea määrä. Pidämme siis sähköisen tarkastusäänestyksen ennen sitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa. Aloitamme Kohin mietinnöllä aiheesta autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU-ssa valikuntaloitteinen mietintö. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 1 hyväksytty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus hylätään. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 36. Haluatte tarkistaa 35. Äänestys alkaa. Tarkistus 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta. Haluatte tarkistaa? Äänestys alkaa. Tarkistus 36. Äänestys päättyy. Valitettavasti hylätään. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää kompromissi kaksi hyväksytty. Siirrymme kompromissin kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi neljä hyväksytään. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 65 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvää, joten äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 65, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä. En ole varma. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 70 hyväksytty. Jatkamme. Imko 11 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Imko 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjä ei ole selvää. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 84 hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98, 99 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hylätään. Tarkistus 100 puolestaan vastaan tyhjä hylätty. Van de Kamp äänestää omaa tarkistustaan vastaan. No, jokainen tekee kuten haluaa. 101 puolesta vastaan tyhjä 101 hylätty 102 puolesta vastaan tyhjä 102 hylätään 103 sitä ei äänestetä tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjä. 106 hyväksytään. Kompromissi 9 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytään. Imko 12 puolesta vastaan Tyhjä. Imko 12 hyväksytään. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä kompromissi 11 hyväksytään. Imko 16. Se raukeaa. Tarkistus 119. Puolesta vastaan tyhjä hylätään. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjä hylätään. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätään. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä kompromissi 12 hyväksytään. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytään kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi 14 hyväksytään. Tarkistus 135 puolesta. Vastaan tyhjää. 135 hyväksytään. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi 15 hyväksytään. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä Kompromissi 16 hyväksytään. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä Kompromissi 17 hyväksytään. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjä Hylätään 148 puolesta Vim van de Kamp ei pidä omista tarkistuksistaan. Puolesta vastaan tyhjä hylätään. Haluatte tarkistaa 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Erto oli oikeassa. Fimvanne Kampin tarkistus, jota hän vastusti, hyväksytään. Onneksi siellä olette täällä, Hertog. Jatketaan. Kompromissi 18 puolesta 149 ei ole äänestettävänä. Se raukeaa, koska 148 hyväksyttiin. Ymmärsikö Rike? Hienoa. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään 168 puolesta 178 äh, puolesta hyväksytään 179 puolesta vastaan hyväksytään kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjä hylätään 197 puolesta vastaan tyhjä hylätään 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään 201 puolesta vastaan tyhjää hylätään 202 puolesta vastaan tyhjää hylätään 203 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään 204 puolesta en kommentoi enää 204 puolesta vastaan tyhjä 204 hylätään 205 puolesta vastaan tyhjä 205 hylätään. Haluatte tarkistaa? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 205 hylätään. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. 214 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. 216 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. 217 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään hylätään, tulkikorja hylätään 219 puolesta vastaan tyhjää 219 hyväksytään. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää 25 hyväksytään. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Johdan äh, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytään 31. Tarkistus 30, äh, kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytään kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytään tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytään. Tarkistus 1. Te haluatte tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. Tarkistus 20 hyväksytään. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Tarkistus 2 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytään tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytään. Ja äänestetään tekstistä kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentä kolme puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut Kohille. Hänen mietintö hyväksytään. <laughs> Allez, nous continuons. Jatkamme. Désormais, nous passons sur le rapport. Nyt menemme Peter Lundgrenin mietintöön. Kyse on maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, kaksi on hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää. Kolmannen on hyväksytty. Nyt meillä on kaksi identtistä tarkistusta 4849 puolesta. Vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään tarkistukseen yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, kymppi on hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt meillä on kaksi identtistä tarkistusta. Aine raukeavat koska hyväksyimme 11 tai sen 12 puolesta vastaan tyhjää. 12 on hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Jatkamme. 63 puolesta vastaan tyhjää hyv- hylätty. Tarkistus 14. Haluatteko tarkistaa 63. Ää, avaan äänestyksen 63. Äänestys päättyy. 63. Ah, olitte oikeassa, se hyväksyttiin. Jatketaan. 40 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 40. Kai se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Kyllä, se oli hyväksytty. Se on hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta. A, se on identtinen 65 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää. Molemmat on hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7.1. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 73. Ai jaha. Tämä on vain kielellinen tarkistus, sitä ei äänestetä. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, kuutonen on hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 Donc, l'amendement... Aha, 26. Siitä äänestetään nyt puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27. 27 raukeaa, koska 26 hyväksyttiin. Näin se menee. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää. Ei nyt tullut tulos selväksi. Eli Äänestetään sähköisesti. Äänestys päättyy. Se hylättiin. 32 siis. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistettavan? No, avataan äänestys 35. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47, ei tyhjä, ei vastustusta. Onneksi olkoon esittelijälle Lundgrenille. Mietintönne hyväksyttiin. Jatketaan. Ollaanko sen puolesta, että mennään neuvotteluihin ja annetaanko mandaatti? Äänestetään ähm, sähköisesti. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan. Teillä on neuvottelumandaatti. Hienoa. Hienoa esittelijä Peter Lundgren. Jatketaan äänestystä. Jatkamme äänestystä. Nyt meillä on Lucy Andersonin mietintö joka koskee rajat ylittäviä pakettipalveluita. Kaksi ensimmäistä tarkistusta on vedetty pois, joten aloitamme ykkösestä. Puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ykkönen on hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää se on hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 Haluatteko, että tarkistetaan nelikymppinen Avaan äänestyksen sähköisesti. Äänestys päättyy. 40. Olette ihan oikeassa, se on hyväksytty. 205. Anteeksi, sehän raukesi. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alors, il y a un... Nyt meillä on suullinen tarkistus kompromissiin 23. Vastustaako joku tätä, kompromiss- äh, tätä suullista tarkistusta? Ei löydy vastustusta, joten äänestämme puolesta. Eli 23 puolesta. Kyllä, kyllä. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan. 23. Nen. 23 englanniksi. mutta olisiko mahdollista äänestää erikseen suullisesta tarkistuksesta? Alo! Me äänestämme kompromissista 23, jossa otetaan huomioon suullinen tarkistus. Kukaan ei ole vastustanut suullista tarkistusta, joten se on osa kompromissia – nyt äänestämme kompromissista 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Tämähän menee nopeasti. Kompromissi kuusi. Puolesta. Kuutonen siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi kuusi. Hylä, on hylätty. Nyt meidän täytyykin sitten mennä tarkistustarkistukselta tätä läpi. Ensinnäkin meillä on 66. 66. aina IMKON 66. Ketkä puoltavat kaikkia näitä tarkistuksia? Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt pääsemmekin kompromissiin yhdeksän. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kompromissiin. 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 90 äh, puolesta vastaan tyhjää. 90 on hyväksytty. 20, äh, 88 puolesta vastaan tyhjää se on hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan nelonen? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 18 vastaan se on hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme nyt suoraan kompromissiin 13 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 158 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkakaamme. Tarkistus 100. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko Vitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. Imkon seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää. Eipä tullut selväksi. Äänestämme koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. No selvä juttu, miksi ei ollut selvä juttu? Se on hylätty. 18 kompromissi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan äänestyksenä 119? Okei. Okay. Äänestys päättyy. 119 on hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imiko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä. Siis kompromissi 24, se on hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko on 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imkon 25 puolesta vastaan, tyhjää. Kai se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksi vitonen hylättiin. Nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkolme puolesta, kolme vastaan. Lusi Andersson, onneksi olkoon, mietintöinen hyväksyttiin. Ja nyt äänestetään vielä sähköisesti neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta mandaatti löytyi. Hienoa. Onnittelut esittelijälle. Haluatteko käyttää puheenvuoron esittelijä? Thank you colleagues and just to say I will take... Kiitos. Minä vien mandaatin uskollisesti eteenpäin neuvotteluihin, mikäli tämä on seuraavassa täysistunnossa esityslistalla. No te... Selvä. Jatketaan. avec le rapport de monsieur... Meillä on Bas äh, Ekhutin mietintö, joka koskee vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista strategiaa. Oletteko valmiit? Tässä on 59 sivua tässä listassa. Tartutaanpa toimeen. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme kompromissiin kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 60, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 73. Je ferme. Äänestys päättyy.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 Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Seitsemän vitosesta. Äänestys päättyy. 24 puolesta. 23 vastaan hyväksyttiin. Siirrymme oikopäätä ympäristövaliokunnan 47 puolesta vastaan tyhjää. 47 seiska on hyväksytty. 89 ähm, puolesta vastaan tyhjää. No, tästä olen ihan varma, että se hylättiin. 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, siis kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envin 38, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on lisäys kompromissin seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, Tarkistetaan nyt sähköisesti vielä tämä kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttiinhän se hyvinkin. Sata kaksikymmentä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistukseen 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan Avaan äänestyksen 136. Miinusta nähden se hylättiin. Äänestys päättyy. Hylätty. 137 puolesta. Van de Kamp epäröi. Vastaan. Tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, olihan se ihan selvä, mutta ää, tarkistetaan nyt sitten. Äänestys päättyy. No, oli se kuitenkin ihan selvä. 23 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Saattaa 73 puolesta vastaan Aloitetaan alusta. Puolesta vastaan. Tyhjää. No nyt näyttää paremmalta hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 301, anteeksi, tämähän raukesi, anteeksi vaan. 106, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 185, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 186. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Pitääkö tarkistaa? Koneäänestys 190. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. Aika tiukka äänestys. Se hyväksyttiin. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme kompromissin 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää. 196 on hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30, Envin 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään Ah, le, le sous-titre. Ahaa. Äänestetään vielä tästä alaotsikosta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi kahdeksan puolesta. Siis ketkä ovat puolesta Envi kahdeksan? Vastaan. No, tarkistetaan. Koska kaikki eivät nosta tällä kunnolla kättään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Envi kahdeksan. Se oli kuitenkin aika selvä tulos. Kompromissi 15a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 211 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. <clears throat> Tarkistus 229 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2.30 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 231 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 233 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Satum, satum. Seuraavat raukeavat. Envi 48. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. 48 Enviltä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 2, 3, 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envy 5, 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto kappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Envi 50, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Kolmas osa on hyväksytty. Muusta ei tarvitsekaan äänestää. Siirrymme tarkistukseen 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 247 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme Envi 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 2, 4, 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2, 4, 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2, 4, 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi. Tuo raukeaa. Kuusi kolmosen. Kuusi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt siirrymme suoraan kompromissiin 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme lisätarkistukseen 17 puolesta vastaan. Tämä ei nyt ollut ollenkaan selvä tämä tulos. Koneäänestys, eli lisäys kompromissin 17 puolesta Siis äh, Van de Kamp, me äänestimme kompromissista, kompromissista 17, nyt äänestämme sen lisäyksestä. Sopiiko kaikille? Eli koneäänestys. Äänestys päättyy. Tämä lisä tarkistus hylättiin. jotenka kaksi, seitsemän kaksi tarkistukseen ensi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksyttiin, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan vielä tämä toinen osa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 22 vastaan, eli kylläpä se hyväksyttiin. Tarkistus 2, 7, 8 hyväksytty. 2, 7, 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että se tarkistetaan? Tämä 280, okei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan Tyhjää. Hyväksytty. 292 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 293 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 302 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se hyväksyttiin. Haluatteko, että tarkistetaan? No, tarkistetaan. Äänestys alkaa, eli 302. Äänestys päättyy. Hylätty. 295. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 293 puolesta, anteeksi, 296 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on lisäys kompromissiin 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 301. 301 puolesta. Seuraatteko nyt luetteloa? Eli 301 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 307 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 334 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 303 puolesta vastaan. Tyhjää, Vähän epäselvä tulos. Avataan äänestys. Eli 303. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 304 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 333 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta Va- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? No, äänestys alkaa. Eli 309. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennäänkin sitä suoraan kompromissiin 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? No, äänestetään. Äänestys päättyy. Olittepa oikeassa. Se nimittäin hylättiin. Eli äänestetään. Äänestämme Envin 11. Toinen osa. Puolesta Arty, oletteko te pihalla? Envi 11 ensimmäinen osa, siitä ei äänestetä. No niin, puolesta. Vastaan. Ehkä tarkistetaan koneäänestyksenä. S alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Seuraavaksi tarkistus 335. Aina 342 äänestämme yhtenä blokkina näistä 335, 342 puolesta vastaan Eli kaikki nämä tarkistukset hylättiin. Jatketaan. 345. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan koneäänestys? Äänestys alkaa. 345. Äänestys päättyy. 29 vastaan, eli hylättiin. 346 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme, kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme, neljä, seitsemän puolesta. Ai, mutta sehän raukesi. Kolme, neljä, kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Aika epäselvä. 347 raukesi itse asiassa, koska 348 hyväksyttiin. Ja nyt olemme 343, mutta koska tämä ei ollut selvä tämä tulos, niin äänestetään koneellisesti. Äänestys päättyy. hylätty. 344, se raukesi. Äänestetään 352. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrytään suoraan 349 puolesta. Kolme neljä yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan. Koneäänestyksenä 349. Äänestys päättyy. Hylätty. 350 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 351 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 355 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envin alaotsikosta äänestetään. Puolesta Täällä on vielä paljon äänestettävää, joten alaotsikko Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme Envi 23 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Äänestetään koneäänestyksenä. Envin 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme kuusi viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme, kuusi, viisi. No, tarkistetaan sitten koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 Bertta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Envi 26, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 374 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. 374. Äänestys päättyy. Hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 378 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 383 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 384 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 28 toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alaotsikkojen viltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3.1. puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envin 3.4. toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromiss, tarkistus 387 puolesta, 390 puolesta. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Hyvä, että seuraatte. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3, 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3, 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 403 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 404 puolesta vastaan. Tyhjää. 404 on hyväksytty. 405 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lisäys kompromissiin 24. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 418 puolesta vastaan tyhjää. 4.19 hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen. Tuo raukeaa, tuokin raukeaa. 4, 2, 4. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 446 puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty. 444 puolesta vastaan Kuka puol- puolesta, puoltaan vastaan? Hyväksytty. 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alaotsikko puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi, toinen osa, eli 4-1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2-5, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin tarkistukseen 462 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? No, äänestys alkaa. 462. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. Se on hyväksytty. Neljä, kuusi, viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä kuusi kuusi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme Envi 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 470 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 472 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äh, hyväksytty. No tarkistetaan. Äänestys päättyy.

puolesta vastaan tyhjää hylätty. 477 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 478 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tulos. Tarkistetaan koneäänestyksenä eli 478. Heureusement que j'ai des collègues, merci. <laughs> Päättään kollegoita täällä apuna. Äänestys päättyy. Le vote, le, l'amendement est bien. Hyväksytty. Jatketaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Elmi 11 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Elmi sitaatti 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme Envin Fään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi G puolesta. Vastaan ja hyväksytty. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. Eli Envini G. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envin H. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envin E puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt ei enää tarvitse äänestää, vai... Ai, olihan täällä vielä Envin emme. Anteeksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme loppuäänestyksenä koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 10 vastaan. 10 tyhjää, eli mietintö hyväksyttiin. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot? Aikaa, haluatteko puhua? Että Continuons. Jatkakaamme lausuntoa päätös koskien delegoituja säädöksiä direktiivin 2040 muuttamiseksi. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistus 3, tulkikorja tarkistus 3 hyväksytään. Tarkistus 4 puolesta vastaan ty 4 hyväksytään. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan vastaan hylätään. Lopullinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään 42 puolesta. Ei tyhjiä eikä vasta ääniä. Hyvä, pääsemme eteenpäin. Jatkamme. päätös Euroopan yhteisön jäsen, jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Eurovälimeri lentoliikennesopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta. Rike on ollut tässä esittelijänä. Puolesta tai vastaan äänestys alkaa. Näytätte hieman eksyneeltä ensimmäisessä rivissä äänestyslistojenne kerran. Äänestys päättyy. 44 puolesta ei vasta ääniä, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut rikee. Aika haluaisitte puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Uh, no kiitos puheenjohtaja. toteaisin tästä äänestyksestä, että tämän äänestyksen piti kestää yhden tunnin. Olemme ihan pikkuisen tästä nyt myöhässä, parahin puheenjohtaja, joten äh, jos äh, ihmiset täältä nyt poistuvat, niin ei se kyllä ole kauhean hyvä myöskään demokratialle. Toiseksi tiedämme, että kompromissit ovat erittäin, erittäin tiukkoja, hankalia, monet kompromissit kaatunevat, eli tästäkin tulee hyvin pitkä äänestys. En ole ihan varma, että ovatko ihmiset enää tähän ihan valmiita. Kolmanneksi me meidän on ymmärrettävä, että jos lykkäämme, niin äh, sitten emme anna Enville ajoissa omaa lausuntoamme, koska Envi 23. Äh, päivä äänestää. Mutta ennen ITREä, eli vastuuvaliokuntaa, ehdimme kuitenkin äänestää. Eli jotkut asiat, jotka liittyvät äh, liikenteeseen, kuten biopolttoaineet, joissa Envillä on... Äh, toimivalta, niin siihen emme sitten lykkäämisen kautta enää voisi vaikuttaa, mutta mielestäni olisi kyllä paras nyt lykätä tämä äänestys. Teen vaan tämän ehdotuksen, jos muut haluavat jatkaa äänestämistä, niin toki toki kyllä se minulle sopii, mutta tästä tulee todella pitkä, pitkä ja hankala äänestys tästäkin. Kysyn nyt muiden mielipidettä. Salini Ma la, la, la proposta di rinvio del voto per noi è... No, tämä eh, ehdotus eh, eh, on meidän mielestämme kyllä ihan hyväksyttävä. Olisi ollut hyödyllistä, että oltaisiin annettu kuitenkin kunnollinen mandaatti, joten minäkin kyllä kannatan sitä, että tämä lykätään. Je comprends les, les niin, ymmärrän ne huolenaiheet, että kaikki eivät voi jäädä tänne, vaikka meillä onkin tärkeitä asioita esityslistalle myöhemminkin. Mutta erityisen valitettavaa on se, ja siksi me emme voi tukea esittelijän ehdotusta, niin tästä katkeaa tämä yhteys kaikkeen, mitä Envissä tehdään, ja tästä syystä johtuen emme voi tukea esittelijän ehdotusta. On valitettava, että suuri osa edustajia joutui lähtemään salista, mutta meillä on tiukka aikataulu täällä ja niin se vain on. Halusin pyyntää, pyytää pienen täsmennyksen. Nimittäin tässä mietinnössä puhutaan nimenomaan liikenteeseen liittyvistä asioista. Foster ECR-ryhmän puolesta. Ja lyhyesti puheenjohtaja, kaikkihan me äh, tiedämme, minkälaista on äh, olla esittelijä ja valmistelija ja näissä äänestyslistoissa on myös paljon tehtävää, mutta mitä tulee tuohon Aikautin ensimmäiseen mietintöön, oma-aloitteeseen mietintöön 40 sivua, eikä kylliksi kompromisseja äänestyslistassa siis. Mielestäni meidän tulisi suositella, että jos joku kirjoittaa oma-aloitteisia mietintöjä, jotka tulevat äänestykseen täällä valiokunnassa, että esittelijöiden valmistelijoiden pitäisi kyllä tehdä enemmän työtä ennen äänestystä, saada kompromisseja niin, että äänestys sujuu sitten hiukan helpommin, koska niin kuin Aikaut äh, sanoi, niin nyt no, tässä käy ihan samalla tavalla. Kyllä minä voin jäädä tähän äänestämään, mutta minun mielestäni tässä esittelijä ei ole vakavasti otettavaa työtä tehnyt ja pyrkinyt aikaan saamaan kunnollisia kompromisseja. Äh, eli saa nyt sitten nähdä, mitä tässä tapahtuu, mutta mielellään mielelläni äänestän nyt joka tapauksessa, jos muut haluavat jatkaa. Kiitoksia. Äh, madam. Telitska. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että tässä jollakulla mm, nyt on ongelmia ja jollain poliittisella ryhmillä on ongelmia. Meillä ei kuitenkaan ongelmia ole ja ymmärrän tämän toki, mutta kyllä mielestäni olisi tärkeää myös äänestää ennen kuin Envi äänestää. Äh, mehän olemme, mm, voisimme, voisimme pyrkiä kyllä löytämään Strasburgissa vielä äänestysmahdollisuuden. Äh, olisiko se mahdollista? Allez, Madame Ajuto. Ajuto. Eh. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä perustelu lykkäykselle ei ole <laughs> mikään kunnon perustelu tänään äänestetään, tänään aamupäivällä äänestetään, meillä on pitkät äänestykset, mutta ei mielestäni ole mitään järkeä tätä äänestystä nyt keskeyttää. Jos poliittisia syitä olisi, niin äh, niistä voitaisiin puhua, mutta se kun ihmiset nyt haluavat vain lähteä täältä, niin se ei mielestäni ole mikään syy. Excusez-moi. Je... Gwen kanta. Tulisi vielä saada Meri, ole hyvä. Okay, we are speaking and speak. No me tässä nyt vaan puhumme ja puhumme. Äh, äänestetään nyt ja mennään sitten kotiin. Tämä nyt on ihan tyhmä. Alors je vais mettre aux voix. Qui est pour le... Kuka haluaa, että äänestystä lykätään? Kuka haluaa, että tästä lausunnosta äänestäminen lykätään? Kuka vastustaa? Kuka vastustaa lykkäystä? Se on Joo, ei, ei, ei. Mutta sitten clair, hein? Kyllä tämä oli selvä äänestys. Kuka haluaa, että nyt äänestetään? Kuka haluaa, että nyt äänestetään? Kuka sanoo kyllä äänestykselle? Ki di no? Kuka sanoo ei äänestykselle? Enemmistö sanoo ei. Joten Bas Eichhautin lausunto ja siitä äänestäminen lykätään seuraavaan kokoukseen. Olkaa hyvä, Aikhaut, ja saapukaa sihteeristön eteen sopimaan tästä. Telitska, äh, puheenjohtaja, minä luulin, että äänestäisimme vielä toisesta ehdotuksesta, eli siitä, että yritämme saada aikaan kokouksen ja äänestyksen ennen kuin Envi äänestää. Eli voimmeko me kuitenkin saada tätä ennen Enviä? Kyllä mielestäni ihan perusteltua olisi pyrkiä mm, toimittamaan äänestys tällä ennen Enviä. Kun kollega puhuu, kunnioitetaan häntä. Minä haluaisin, että teliskaa kuunnellaan. Osoittakaa hieman kunnioitusta kollegoillenne. Teliska, ole hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä luulen, että äänestäisimme myös minun ehdotuksestani, eli siitä, että yritetään äh, toimittaa tämä äänestys ennen Envin äänestystä. Ymmärrän, että Envi äänestää maanantai-iltana, mutta silti vetoaisin kaikkiin kollegoihin, poliittisiin ryhmiin, että me yrittäisimme vielä äänestää ennen Enviä en minä nyt sanoisi, että tämä muuten ihan järjetöntä on, mutta kyllä me tietenkin sitten vähentäisimme oman lausuntomme painoarvoa. Monsieur, écoute, no, Aika, ole hyvä. No, nyt varmaankin voidaan sanoa, että on hyvä ehdotus yrittää äänestää. Me tiedämme, että maanantai-iltaisin Strasburgissa valiokuntakokoukset ovat kortilla mutta kyllä mielestäni voimme ainakin yrittää tämän kokouksen järjestää, mutta ei se helppoa ole, koska Envikin äänestää tuona maanantai-iltana. En ulkoa muista, että mihin kellon aikaan. Ehkä me voimme äänestää ennen tuota, joten ehdottomasti tuen Telitskan ehdotusta, mutta en tiedä, onko se, onko se mahdollista parlamentin yksikköön hoitaa, mutta voimme ainakin yrittää. Alors on va tout faire pour essayer de voter teemme kaikkemme, jotta me voisimme äänestää lausunnostanne ennen kuin Envi-valiokunta äänestää. Miksi te sanotte itre? Itre on valiokuntana ja Envi äänestää ennen Itre-äänestystä. Aikhaut saa keskustelemaan sihteeristön kanssa siitä, koska oikein äänestämme. Kiitos paljon. Jatkamme esityslistaa eteenpäin. He, jotka salista haluavat poistua, poistuvat hiljaisuudessa. Kiitos. Jatkamme keskustelu liikenteen ja liikkumisen pääosaston kanssa liikkuvuuspaketin sisällöstä, varsinkin kahdesta aiheesta sisämarkkinat ja sosiaalinen ulottuvuus. Poistukaa hiljaisuudessa, kiitos. voilà c'est mieux. comme vous le savez la Kuten komission jäsen Violetta Bulge esitti verojen maksujen kantamisen täysistunnossa ja sitten vielä 19. kesäkuuta Tranvaliokunnalle. Nyt me puhumme liikenteen ja liikkumisen pääosaston kanssa ja meillä on vielä kuuleminen yhdessä työllisyys valiokunnan kanssa 22. ja 23. marraskuuta. Tämä auttaa meidän esittelijöitä valmistelemaan omat mietintöehdotuksensa tammikuulle. Minä ehdotan, että me jaamme tämän keskustelun kahteen osioon. Ensinnäkin puhutaan sosiaalisesta ja markkinaulottuvuudesta ja sen jälkeen – puhumme verojen ja maksujen kantamisesta. Ja ensimmäisenä minä haluaisin antaa puheenvuoron Wernerille. Päivää Werner, ettekö saapuisi viereeni? Pysytte siellä, selvä. Hän on liikenteen ja liikkumisen pääosastosta. Hän esittelee sisämarkkina ja sosiaalisen ulottuvuuden pääsystä maantieliikenteen harjoittajan ammattiin ja maantieliikenteen markkinoille pääsyä ja lisäksi ajoneuvot, jotka vuokrataan ilman kuljettajaa. Tässä saatte 10 minuuttia aikaa. Sen jälkeen esittelijät saavat puheenvuoron ja varjoesittelijät ja vielä sen jälkeen kaikki muut halukkaat saavat puheenvuoron. Kyseessä on äärimmäisen poliittinen aihe ja uskon, että monet kollegat haluavat tästä aiheesta puhua. Olkaa ystävällisiä ja nostakaa kätenne melko nopeasti. Meillä on alle kaksi tuntia tähän keskusteluun koskien lainsäädäntöehdotuspakettia, joten minä pyydän, että kollegat puhuisivat äh, maltillisesti, jotta ehdimme myös saada vastauksia. Ensimmäisenä Werner saa puheenvuoron. Hän esittelee lyhyesti kymmenessä minuutissa komission ehdotukset mainituista aiheista. Werner, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, je suis très bien ici dans la rangée entre... Minä olen täällä keskellä kollegojen ympäröimänä kaikkien kollegojen keskellä, jotka työstävät tätä pakettia kanssa, niin haluamme vastata näihin kysymyksiin. Niin kuin tiedätte, nämä aloitteet hyväksyttiin 31.5. osana tieliikennepakettia komissiossa, eli todella tällainen toimiva liikkuvuuspaketti. Ja komissio on tässä pyrkinyt hyvin laaja-alaisesti tarkastelemaan näitä asioita, jotka liittyvät liittyvät äh, tieliikenteeseen kaiken kaikkiaan. Me tiedämme, että on koko joukko haasteita, monia muutoksia tapahtuu äh, uusien äh, liiketoimintamallien, uusien muutosten kautta. Mm, näin voidaan äh, saada aikaan paljon hyvää, mutta epätasa-arvo voi myös kasvaa, joten siksi meidän kannattaa tarkastella näitä haasteita ja liiketoimintamalleja. Kaiken kaikkiaan liikkuvuus on murroksen kourissa ja luonnollisesti me olemme sitoutuneet äh, niin ilmastotavoitteiden toteutumiseen kuin sosiaalisesti oikeudenmukaiseenkin äh, liikennealaan. Näin ollen tämä liikkuvuuspaketti pyrkii tasapainoiseen lähestymistapaan ja se on hyvin tiiviisti yhteydessä markkina- ja, ja sosiaalisiin, sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on edistää tehokasta kilpailukykyistä sisämarkkinaa, taata reilut työskentelyolosuhteet kaikille alan työntekijöille, erityisesti kuljettajille. Samoin meillä on ympäristötavoitteita ja tietenkin infrastruktuuri, puoli ja digitalisoitumisen saapuminen alalle. Ja tähän me tietenkin palaamme sitten toisella kierroksella. Kun puhutaan sosiaalialasta, sisämarkkina-alasta, meillä on kiireellisiä asioita korjattavana markkinat eivät toimi ihan niin hyvin kuin haluaisimme. Ja haluaisimme, että mahdollisimman monet äh, näistä ehdotuksista hyväksyttäisiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja 2019 touko- ja kesäkuussa. Ja tästä syystä haluaisimme todella nopeita menettelyjä. Ja ennen kuin menen tähän itse asiaan, haluaisin mainita, että meillä on vielä äh, muitakin aloitteita tässä jo tuloilla toista liikkuvuuspakettia silmällä pitäen. Se tulee olemaan 8.11 komissiokollegion esityslistalla. Meillä on tulossa äh, sekundaarista lainsäädäntöä sekä myös muita kuin lainsäädäntöehdotuksia, muun muassa puhtaat ajoneuvot direktiivi, jossa tarkastellaan julkisia hankintoja, samoin sitten äh, bussi, linja-automarkkinat, että voitaisiinko tarjota uusia vaihtoehtoja yksityisautoilulle, samoin sitten nämä äh, vaihtoehtoiset polttoaineet, samoin latauspisteiden lisääminen ja tämä rahoitus. Sitten meillä on tosiaan kaksi sekundaarista lainsäädäntöä, eli juuri nämä vaihtoehtoiset polttoaineet, latauspisteet sähköautoille ja hintojen vertailu ja sitten tämän lisäksi yhdistetty kuljetusdirektiivi, joka liittyy suoranaisesti sitten kabotaasisäännöstöön. Nyt sitten joitain avainkysymyksiä tästä ehdotuksestamme ja puhun suhteellisen lyhyesti. Kabotaasi-ehdotuksemme pyrkii yksinkertaistamaan sääntöjä ja helpottamaan niiden täytäntöönpanoa. Tavoitteena ei ole avata tai sulkea markkinoita tämänhetkisestä. Olemme tarkastelleet tilannetta löytäksemme tasaa painoisen lähestymistavan. Tämän näette vaikutusarviostamme. Samoin sitten postilaatikkoyhtiöt, niihin puutumme, pyrimme vahvistamaan yritysten toimipaikkavaatimuksia, kun ne työskentelevät tai toimivat tietyssä jäsenvaltiossa. Ja tämän lisäksi pyrimme tiivistämään ja vahvistamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sen varmistamiseksi, että tarkastukset ja valvonta toimivat. Tämän lisäksi sitten kevyet hyötyajoneuvot, pienet pakettiautot ja niiden käyttöammatillisiin tarkoituksiin pyrimme kalibroimaan ehdotusta, ettei säännöistä tule liian liiallista taakkaa, mutta haluamme kuitenkin pyrkiä saman aikaan säännöt, koska aika paljon on valiteltu sitä, että kevyet hyötyajoneuvot on sääntöjen kiertämiseksi otettu ammattilaiskäyttöön äh, raskaampien hyötyajoneuvojen tilalle. Ja sitten pyrimme paremmin sopeuttamaan käytössä olevaa kapasiteettia ottaen huomioon äh, kysynnän tarpeet ja ja, ja eri sesonkien tai kausien nämä äm, mukanaan tuovat ä, kysynnän muutokset. Ja keskustelut ovat ä, itse asiassa käynnistyneet neuvostossa, ovat jo varsin pitkälläkin ja meidän täytyy tarkastella lisäksi osana ratkaisua turvallisia pysäköintialueita. Edustaja Van Daalen on itse asiassa huolehtinut siitä, että 2017 talousarvioon saatiin varaa tätä tutkimusta varten, joka on todella, todella ajankohtainen. Sitten ehdotamme muutoksia kuljettajien viikoittaisiin lepoaikoihin. On uusi sääntö myös siitä, miten usein kuljettajat, kuljettajan on voitava palata kotiin. Samalla pyritään säilyttämään joustavuus kuljettajille ja kuljetusyrityksille jotta ne voivat järjestää kuljetuksensa joustavasti, mutta samalla halutaan parantaa liikenneturvallisuutta, tehdä tästä ammatista kiinnostavampi, houkuttelevampi, parantamalla perhe- ja työelämän yhdistämistä. Tiedämmehän, että kuljettajista on pulaa joissain maissa. Sitten tietenkin lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt, erityisesti juuri kansainvälisiä kuljetuksia koskevalla koskevassa toiminnassa. Olemme ehdottaneet erityissäännöstöä, joka ottaa huomioon erityispiirteet, jotka alalla vallitsevat sekä sitten samalla mm, pyrimme huolehtimaan siitä, että säännöt ovat mahdollisimman kevyet. Ja, ja lopuksi pyrimme vahvistamaan kansallisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä ja huolehtimaan panon aukottomuudesta. Ajatellaan vaikkapa digitaalisia asiakirjoja eh, ja hallintokustannuksia ja tosiaan valvonnan parantamista. Tässä on aika, äh, aika vaikuttavia lukuja siitä, minkälaista hallinnollista taakkaa saattaisi syntyä jopa 3-5 miljardia euroa äh, kymmenen vuoden aikana, jos asiaa ei hoideta järkevästi. Niin kuin äh, puheenjohtaja muistutti, samana päivänä kun komissio ehdotti tätä pakettia, liikkuvuuspakettia, niin komission sen Bulge tuli sen täysistunnolle ne esittelemään. Ja sitten Enri Kolola, joka on pääjohtajamme, on myös eh, tavannut eh, arvoisia edustajia, esittelijöitä, ja me olemme todella pyrkineet eh, antamaan tukemme esittelijöille, varjoesittelijöille. Me olemme parlamentin kanssa eri tasoilla itse asiassa lähes päivittäisessä yhteydessä nyt vastataksemme esiin nouseviin kysymyksiin. Sitten mitä neuvostoon tulee, haluan todella nostaa hattua Viron puheenjohtajakaudelle. He ovat äh, todella ähm, saaneet jo, jo nyt äh, sosiaalikysymyksissä ja sisämarkkinakysymyksissä aikaan edistystä. He ovat toimineet todella ripeästi ja neuvosto tulee liikenneministerikokouksessa 5. joulukuuta sitten keskustelemaan asiasta. Ja mm, uskomme, että edistyskertomuksen kautta voitaisiin yleinen lähestymistapa hyväksyä sitten jo kesäkuussa Bulgarian seuraavan puheenjohtajavaltion kaudella ja tämän jälkeen sitten kolmikantaneuvottelut voidaan käynnistää. Puheenjohtajavaltio aikoo myös joulukuun neuvoston kokouksessa käydä suuntaa antavan keskustelun liiken, liikkuvuuspaketista. Joitain kompromissiehdotuksiakin jäsenvaltioilta on jo tietyillä aloilla eh, noussut esiin, muun muassa nämä postilaatikkoyhtiöt ja toimipaikkakysymykset ja samoin sitten ajopiirturin parempi käyttö ja ylipäätään yhteistyön vahvistaminen myös ihan sen valtioiden välillä. Että varmaankaan ylläty kuullessanne, kun kerron, että muut kysymykset, kuten vaikkapa kabotaasi, sitten vaativat hiukan enemmän eh, keskustelua, mutta kyllä ilmapiiri on erittäin rakentava ja jo nyt ö, eh, olemme esimerkiksi järjestelmällisen kabotaasin eh, torjumiseksi saaneet aika luoviakin ehdotuksia. Ja sitten vielä kuljettajien olosuhteet, kuten nukkuminen rekan nupissa tai kotiinpalusäännökset säännökset ovat myös edistyneet. Ja sitten mitä tulee lähetettyjä työntekijöitä koskevaan keskusteluun, sitä jatketaan neuvostossa 23.10. Koreperissä käytiin eilen muuten keskustelua joka osoitti, että jäsenvaltiot ovat jakautuneet kahteen hyvin jäyhään ryhmään. Siksi onkin mukava olla täällä tänään aika sankoin joukoin komission puolesta, jotta voimme vastata kysymyksiin te vastuuvaliokuntana tietenkin ja sitten myös ympäristövaliokunta ja muut valiokunnat teette tätä työtä ja me olemme todella käytettävissänne. Komissio haluaisi, että mahdollisimman monet lainsäädäntöehdotuksista saataisiin sovittua ennen tämän Euroopan parlamentin toimikauden päättymistä. Puheenjohtaja Junckerhan unionin tila puheensa yhteydessä myös toivoi tämän paketin pikaista hyväksymistä. No niin, aika on kortilla ja mielellämme nyt vastaamme niin monen kysymykseen kuin mahdollista. Jos emme nyt pysty vastaamaan suullisesti, niin sitten äh, vastaamme mielellämme kirjallisesti yksityiskohtiin äh, hyvin pian jatkossa. Kiitos paljon. Kiitos paljon tästä saman aikaan laaja-alaisesta puheenvuorosta, joka olisi toki vaatinut enemmän aikaa, mutta sitä nyt valitettavasti ollut. Nyt minä annan puheenvuoron kaikille, jotka ovat puheenvuoron pyytäneet. Ja De Grande aloittaa. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tänään on äh, Espanjan kansallispäivä, äh, mutta minä olen täällä, pidän tätä asiaa niin tärkeänä, ja muistuttaisin Espanjasta sen verran, että Espanjan ensimmäinen perustuslaki oli vuodelta 1812. Ja siinä todettiin, että kaikki espanjalaiset äh, ovat samanarvoisia ja tästä varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Ja samahan tapahtuu myös kuljetusalalla. Tavoitteet ovat sellaiset, että kaikki ovat samanarvoisia. Saadaan paremmat kilpailuedellytykset, saadaan integroitu intermodaalinen kuljetusjärjestelmä, joka on sosiaalinen, hyvä työntekijöille, vähentää päästöjä, sisäistää ulkoisia kustannuksia. Kaikki varmaankin ovat, olemme yhtä mieltä näistä tavoitteista mutta sitten täytyykin alkaa katsoa sitä pikkupränttiä ja konkreettisia kysymyksiä. Pidämme hyvänä, että viikoittaista lepoaikaa joustavoitetaan niin kuin komissio ehdottaa, mutta kuitenkin komission ehdotus lepoajoista jotka vietetään autossa, herättää kysymyksiä. Tähän äsken komission edustaja Werner viittasi. Ajatellaan nyt näitä pysäköintialueita, niissä pitää sitten olla kunnon saniteettitilat muun muassa kuljettajille, jos se siellä ajoneuvon nupissa nukkuvat. Kyllähän näitä moderneja laitteistoja jo on olemassa. Samoin sitten, kun ajatellaan äh, työntekijöiden äh, siirtymistä kotiin, niin nämä määräykset äh, eivät ole kyllä kunnolliset. Ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä, näistähän on väännetty kättä jo hyvin pitkään, mutta esimerkiksi liikenne- ja kuljetusala on sellainen, että määräykset eivät saa olla liian tiukkoja, ne eivät saa olla suhteettoman tiukkoja. Sitten kun puhutaan äh, kansainvälisille eli kuljetusmarkkinoille pääsystä ja pienemmistä ajoneuvoista, komissio ehdottaa, että nykymääräykset äh, äh, koskisivat myös alle 3,5 tonnia painavia kevyitä hyötyajoneuvoja. Tämä me menee liian pitkälle. Komission pitäisi perustella vielä paremmin, että miksi ihmeessä se tällaista ehdottaa. Lopuksi mm, vielä toteaisin yleisesti puheenjohtaja. Tämä on poliittinen huomio, mutta ajankohtainen tällä hetkellä. Kaikki nämä ehdotukset, siis koko tämä liikkuvuuspaketti, muuttavat kilpailuolosuhteita ja tässä tulee selveitä voittajia ja selkeitä häviäjiä reunamaat kärsivät, keskeiset maat hyötyvät. Tämä hyöty on täysin asymmetristä ja näin ollen täytyy sanoa, että jos tässä, tässä nyt puhutaan siitä, että tämä on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen paketti, niin siitä ollaan kyllä vielä kaukana. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon Nielsen. Kiitos oikein paljon. Minusta on nykyään mukavaa lainata komission puheenjohtaja Junckeria. Hän on usean otteeseen sanonut, että Euroopan unionissa meillä ei saa olla minkäänlaista sosiaalista polkumyyntiä. Ja tämä on erittäin hyvä lähtökohta, kun näitäkin kysymyksiä käsitellään. Ja siksi onkin eh, jossain määrin eh, hankalaa mielestäni kun puhutaan liiketoimintamalleista, business models, jotka perustuvat siihen, että voi shoppailla eri jäsenvaltioiden välillä, käynnistää mm, tai perustaa yrityksen maassa, jossa on alhainen verotus, ja sitten taas toimia jossain toisessa maassa, missä kustannukset ovat alhaisemmat. Tämä on sosiaalista polkumyyntiä ja meidän on pyrittävä tekemään tälle asialle jotain. Ja itse katson nyt tietenkin erityisesti komission ehdotusta ja miten sitä voitaisiin nyt sitten parantaa. Äh, kabotaasisäännöt äh, vaikkapa ihan sama, onko se seitsemän päivää vai viisi päivää vai kaksi päivää. Tärkeintä on voida valvoa tätä valvoa ja seurata. Onko se mahdollista? Nyt komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot ovat tästä valvonnasta vastuussa ja toki niiden täytyy se hoitaakin sitten, mutta siksi heidän, heitä täytyy tai helpottaa. Niin jos meillä on ää, digitaaliset ajo piirturit, jotka toimivat ajoneuvoissa, niin se tietenkin helpottaisi tätä valvontaa myös. Se on ihan yksilösti, onko sääntöjä, jos ei voida sitten valvoa sääntöjen noudattamista tai asettaa seuraamuksia niille, jotka rikkovat sääntöjä. Järjestelmällinen kabotaasiliikenne mm, on ongelma ja siihen on puututtava, jos nyt sitten pyritään tosiaan sosiaalista polkumyyntiä torjumaan, niin kuin on sanottu. Sitten tämä mm, kombidirektiivi. Mielestäni on hienoa, kun meillä voi olla kaikkialla Euroopassa tällaisia yhdistelmä, yhdistelmäkuljetuksia. Ää, mm, saa nähdä, miten tässä nyt päästään eteenpäin, mutta jos haluamme, että nämä yhdistelmäkuljetukset toimivat, niin sitä ei saa sitten myöskään käyttää kabotaasisääntöjen ää, kiertämiseen. Ja sitten jälleen toistan vielä, että valvonta, valvonta, valvonta. Siitähän tässä kaikessa on sitten kyse. Merci beaucoup. Kiitos. Paljon seuraavaksi Herbert Siller. Well, it's, uh, I think it's... Uh... No, kiitos. Kiitoksia. Ei täällä nyt ole niin paljon ihmisiä paikalla keskustelemassa tästä paketista, mutta ehkä muutama sana kuitenkin äh, ensin komissiolle näistä odotuksista neuvoston äh, suhteen. Siis tämähän on tietenkin äh, aikataulullisesti myös meille tärkeä asia. Ja en minä oikeastaan usko, että tässä nyt sen suurempaa eroa sosiaalisissa kysymyksissä syntyy. Komissio sanoi, että että neuvosto on jakautunut kahteen blokkiin, niin se taitaa, taitaa olla vähän täällä Euroopan parlamentissakin sitten. Ja se on ihan ymmärrettävää, mutta sehän tässä nyt sitten on ongelmana. Eli jos ajatellaan pitkän aikavälin tavoitetta, ne, eikä se tule toteutumaan tässä liikkuvuuspaketissa, niin mielestäni kun on kyse sisämarkkinoista, niin sitten on kyse sisämarkkinoista, niin silloin koko kapotaasi määritelmä on väärä. Jos puhutaan 20, jos puhutaan yhdestä sisämarkkinasta, niin sitten ei puhuta 28 sisämarkkinasta. Ja tietenkin täytyy olla jonkinnäköiset sosiaaliset äh, äh, määräykset vähimmäistasoon, mutta siitähän tässä olisi pitkällä aikavälillä äh, kyse, mutta emme me tässä liikkuvuuspaketissa nyt tietenkään pääse yksiin aitoihin toimiviin sisämarkkinoihin. Pyytäisin kuitenkin, että komissio ymmärtäisi sen, että me voimme välittää sellaisen viestin, että me olemme Euroopassa, Euroopan unionissa niin jakautuneet tässä kysymyksessä, että meillä on aika vähän yhteistä tässä. Minä en vieläkään ymmärrä, mikä on kodin määritelmä – onko koti se rekan rekisterinumero vai onko se onko koti kuljettajan kotikaupunki ja mikseivät Euroopan unionin kansalaiset voi päättää vapaa-ajallaan mennä johonkin muualle kuin siihen maahan, joka on passin myöntänyt? Mielestäni tämä konsepti on vaikea minun ymmärtää, enkä ole saanut vastausta kysymyksiin neuvoston työryhmissä tilanne ehkä on selkeä, mutta täällä en ole kyllä saanut mitään vastausta tähän kysymykseen. Tässä vaiheessa ehkä kaikki minulta, mutta sanoisin, että no niin, keskustellaan ja tehdään yhteistyötä ja yritetään saada aikaan mahdollisimman hyvä kompromissi. Lopuksi vielä muuten Empl-valiokunta, äh, mitä tulee lähetettyjen työntekijöiden äh, direktiivi, niin siinä on vain yksi johdantoosan kappale kappale, joka viittaa kuljetusalaan. Ja mehän tiedämme, että johdantoosan kappaleet eivät edes ole lakitekstiä. Eli me hämmennämme nyt myös sidosryhmiä kaikkialla, koska me puhumme liikkuvuuspaketista, tulemme puhumaan jonkin aikaa. Parhassa tapauksessa saamme sen valmiiksi lainsäädäntökautemme päätteeksi. Ja tällä välin sitten ei ole minkäännäköistä oikeudellista varmuutta myöskään sitten, mitä tulee lähetettyä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Tässähän jotkut jäsenvaltiot ajavat sitä kuin käärmettä pyssyn ja se tulee valmiiksi, mutta me luomme sitten epäselvyyttä, koska lähetettyä työntekijöitä koskevassa <laughs> direktiivissä on tällä hetkellä kuljetusala liittyen ainoastaan tällainen johdantosakappale. Kiitos. Kiitos Siili Teliska. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt kaikki tiedämme, että meillä on eräs tärkeimmistä lainsäädäntöesityksistä edessämme. Me kaikki tiedämme, että tämä on myös äärimmäisen arkaluontoinen poliittisesti. Tämä on erittäin tekninen, täällä on valtavat seuraukset. Puhutaan markkinoista, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja myös näistä verojen ja maksujen kantamisesta, joten on selvää, että meillä on erivät näkemykset niin neuvostossa kuin parlamentissa. Ja saman aikaan, vaikka me emme ole vielä valiokunnassa tai valiokunnissa aloittaneet meidän keskusteluja, jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet omakohtaisiin toimiin, joita saatetaan pitää väliaikaisina. Mutta tiedämme jo, että Tämä vaikuttaa jäsenvaltioiden kantoihin ja tämä myös vaikuttaa siihen, mikä on neuvottelujen lopputulema. Ja ennen kuin kommentoin lisää, niin haluaisin kysyä, voisiko komissio olla neuvotteluissa niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat ryhtyneet jo oikeudellisiin tai ei-oikeudellisiin toimenpiteisiin ja pyydän, että komissio vetoaa näihin jäsenvaltioihin, että nämä toimenpiteet sivutetaan. Olisi siis hyvä painostaa. Ihan vain sen kannalta, että saisimme aikaan laadukasta lainsäädäntöä. Puhutaan myös sosiaalisesta polkumyynnistä, ja sisämarkkinalueesta. Kaikki ymmärtävät eri asioita, kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä – ja jotkut ymmärtävät myös sisämarkkinat eri tavalla. Mikäli me haluamme onnistua, mikäli me haluamme ennakoitavan, johdonmukaisen, reilun oikeudellisen puitteiston, niin meidän on kaikkien kaikissa poliittisissa ryhmissä pyrittävä kompromissiin. Muuten meillä on pitkä esityslista edessämme, jossa on paljon tarkistuksia ja saamme hybridiratkaisun. Vetuan kaikkiin siis. On havaittavissa protektionismia ja saattaa olla, että rekka keski Itä-Euroopasta, joka on alankomaalaisen ranskalaisen yrityksen omistama, niin on olemassa sellaisia rekoja, jotka kiertävät Euroopassa tolkulla ja sitten kuljettaja nukkuu parkkipaikoilla. Se on eräs ääripää. Sitten toinen ääripää on se, että me vääristämme sisämarkkinat, ja tällainen pyrkimys on joissain jäsenvaltioissa. Tämä olisi äärimmäisen vaarallista, ja molemmilla näillä ääripäillä on seuraukset ei ainoastaan liikennesektorille, vaan myös kaupankäyntiin ja kasvuun jäsenvaltiossa. On tärkeää, että lepoaikaan puututaan. Mutta se, mitä ehdotetaan, niin tässä on äh, paljon epämääräisiä määritelmiä, paljon epämääräisiä säännöksiä, eikä tässä ole kunnollista vaikutusten arviointia myöskään taustalla. Ihan vain esimerkkinä nostaisin esiin sen, että tämän ajanjakso A päätteeksi kuljettajan on palattava, mutta ei rekan niin tämä on paradoksaalista. Rekka tässä on ongelma, ei kuljettaja. Kyllä, kyllä Flixbussilla tai millä tahansa kuljettajan saa paikalle nopeasti tunneissa. Tämä on asia muiden muassa, johon on kiinnitettävä huomiota. Parkkipaikat. No, puheenjohtaja, tiedän, että aika rientää, mutta joko käymme kunnollisen keskustelun, liikkuvuuspaketista tai sitten tehdään yleisiä havaintoja. Mielestäni meillä tulisi olla kunnollinen keskustelu. Se oli esimerkki, minkä minä juuri nostin esiin sitten kabotaasi. Se, että leikataan näitä päivämääriä, niin no, tässä on löydettävä kunnollinen ratkaisu. Tämä on hyvä paketti, mutta tässä on paljon ongelmakohtia. Minä vetoisin kaikkiin, että meillä olisi poliittinen rohkeus nousta tätä painostusta vastaan siten, että liikenne sektorin ja teollisuuden ja talouden toimijoiden kannalta saamme hyvän ehdotuksen. Minä tulen tekemään tähän oman asiani useita tarkistuksia, joiden kanssa työskentelen, esittelen ja varjostelijoiden kanssa. Olkaan vastuullisia, olkaamme kohtuullisia. Kiitos, Telitska. Minä puhun yhteisesittelijän ominaisuudessa nyt. Viimeinkin, viimeinkin saadaan liikkuvuuspaketti, jossa sosiaalinen osio on sellainen, että sitä ei voida sivuuttaa aloittaa sanomalla, että ongelmia ei ole. Ongelmia on olemassa, ratkaisuja on löydettävä. Kaikki eivät pidä sosiaalipolkumyynnistä. Se on Euroopan hankkeen myrkky, myrkyttäjä, joten on tärkeää, että saamme aikaan jotain, joka on oikeasti sosiaalista. Me emme halua, että työntekijät kilpailevat toisiaan vastaan, oli heidän kansalaisuus mikä tahansa, vaan tavoitteena on katsottava, miten kokonaisuudessaan kaikkia eurooppalaisia työntekijöitä voidaan suojella ylhäältä päin yhdessä. Se on tavoitteena. Ensimmäinen asia. Komissio nosti esiin sen asian, että nyt postilaatikkofirmat ovat loppuneet. Me olemme täällä varmasti yhtä mieltä, kyllä miten on mahdollista, että näitä on vielä olemassa vuonna 2017? Ja mikäli jotkut yritykset ovat avanneet vääriä tytäryhtiöitä muissa jäsenvaltioissa, niin taustalla uhrit ovat aina samat, nimittäin palkansaajat. Palkansaajia käytetään hyväksi, he kärsivät matalista palkoista ja heidän työoloja ei kunnioiteta. Ensimmäinen kysymys on siis äärimmäisen tärkeä, nimittäin valvonta. Ja jos sanotaan valvonta, niin sitten on oltava myös sanktioita. Ja minä en ole näistä sanktioista kyllä kuullut kovin paljon. Jos katsotaan joitain yrityksiä, myös Belgiassa on tällaisia yrityksiä, niin olisi myös tärkeää, että nämä sanktiot ovat riittävän rankkoja, ettei toiminta ala alusta. Toinen asia, tämä liittyy kabotaasin. Tällä hetkellä kabotaasi on sallittua kolme kertaa seitsemän päivän aikana kansainvälisen reitin aikana, kun kuljetaan kohti määränpäätä. Tämä ollaan nyt siirtymässä viiteen päivään miksei tätä rajoiteta selkeästi? Mikäli viiden päivän aikana kuljettaja tekee voi tehdä eri määrä toimenpiteitä. Tässä siis liberalisoidaan tätä säännöstöä, työolot ja tieturvallisuus heitetään romukoppaan. kuljetaan on kuljettava nopeasti, siten, että näitä eri toimenpiteitä on rajoittamaton määrä. Ja tässä todellakin tieturvallisuus kärsii. Ja aiemmin olemassa ollut rajoitus seitsemään eri kuljetukseen, niin se loppuu. Sitten nämä piirturit. Vuonna 2040 piirtureista ei ole mitään hyötyä, ollaanpa nyt ihan rehellisiä. Joko ajopiirtureita tehdään vuodesta 2020 lähtien, siitä lähtien kun teksti on uunituore, tai sitten tällä ei ole mitään merkitystä. Valvontakysymys. Valvonnan ei pidä perustua ainoastaan teknologian, vaan on tarpeen, että jossain vaiheessa Anteeksi, kyllä minäkin puhun paljon. Miksi ei olisi eurooppalainen valvontavirasto, jossa on tarkastajia, eurooppalaisia tarkastajia. Ennen meillä oli tullimiehiä. Miksei meillä voisi olla tarkastaja, joka tekisi tämän työn? Kyllä kapasiteetti olisi olemassa. En minä puhunut virastosta, puhuin eurooppalaisesta elimestä. Päätän puheenvuoroni tähän, muuten puhun liian pitkään. Seuraavaksi annan puheenvuoron Peter Lundgrenille. Tack för det. No kiitos. Toisin kuin jäsenet muuvia muissa pääosastoissa ja useimmat kollegat täällä, minä olen äh, itse asiassa ollut rekkakuskia, istunut siellä rekan nupissa vuodesta 1984 ja tiedän, miten markkinat toimivat omassa kotimaassani aina vuoteen 1995, jolloin valitettavasti Ruotsi päätti liittyä Euroopan unioniin. Täällä Euroopan unioni ei kyllä mitenkään ole vahvistanut kilpailukykyä päin. Vastoin Euroopan unionin säännöt ovat tuhonneet kilpailukyvyn, kun mm, alhaisen palkan maista täysin orjapalkalla hyväksi käytettävät rekkakuskit saavat viedä työt rehellisesti kunnolla veronsa ja sosiaalimaksunsa maksavilta kuljettajilta. Eli, eli tähän perustuu. Tässä on tuho, tuhottu ja tuhotaan koko maan hyvinvointia. Nyt halutaan vielä helpottaa kapotaasia. Kolmesta päivästä viiteen päivään vapaa määrä. Siis e, e, tästä ei tule yhtään mitään. Sitten pannaan, pannaan pyyhe, heittää kehään Ei tästä, tästä, tästä tule enää yhtään mitään. Tämä on hyvin helppoa. Ne säännöt, joita meillä nyt on, näissä säännöissä on tehty kapotaasidirektiivissä siis se suuri virhe, että ette lisänneet minkäännäköistä virkettä, jossa olisi todettu, että kun kapotaasiviikko on päättynyt, auton on palattava kotimaahansa. Jos tämä virke olisi ollut säännöissä mukana, niin meidän ei olisi tarvinnut nyt istua täällä ja korjata ongelmaa, josta on tullut todellinen hirviö. No sitten lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Ei minulla mitään sen suurempia toiveita ole, että se mitään ongelmaa ratkaisisi. Kuka huolehtii sitä, että se toimisi? Paikallispoliisiko? Paikallinen vero, veroviranomainenko? Ei kukaan tiedä. Siis täm, tässä täytyy perustaa kokonainen valvontajärjestelmä ja tämä tulee kestämään hyvin pitkään ja me tarvitsemme ratkaisuja tässä ja nyt. Sitten tuo kombi direktiivi, se täytyy poistaa kerta kaikkiaan. Sitä on täysin mahdotonta valvoa. Poliisi ei pysty sitä mitenkään valvomaan ja tässä sanotaan, että kuljetuksen on tapahtu, tapahduttavaa läheiseen soveltuvaan paikkaan. No niin, mutta sitten ei määritellä, että mikä on äh, lähe, äh, lähe, lähe, läheisin soveltuva paikka. Tässä luodaan valtavat markkinat äh, petoksille ja fuskaamiselle, eli e-, ei tästäkään tule yhtään mitään. Sitten, siis Kyllä minä olen nähnyt, miten kabotaasimarkkinat ovat vakavasti tuhonneet markkinamme. Ja nyt kun te avaatte näitä markkinoita lisää, että viiden päivän aikana voi toteuttaa niin monta kuljetusta kuin haluaa kabotaasissa, niin tässähän, eh, mitä tulee pitkän matkan kuljetuksiin, niin yhtäkkiä on avattu ovet sille, että meillä on tämä sama murhe myös ihan paikallisjakelussa. jakelussa sitten hän maanantai-aamuna voi ajaa auton rajan yli, jaella tavaroita viiden päivän ajan äh, kaupungeissa ja kylissä, koska ei ole mitään rajaa sille montako kuljetusta on. Voi kuulkaa, kyllä ne löytävät porsaan reijät, joten, äh, joten tämä tulee tuhoamaan kaiken. No niin, sitten tämä viikoittainen lepoaika tässä <laughs> teillä on kyllä varsinaiset unelmat siitä, että juu, nyt menevät sitten kuskit äh, sinne hotelliin pehmeisiin lakanoihin nukkumaan. Siis kuljettajalla on vastuu lastista ja, ja autosta, millä hotellilla on 40 tonnin rekoille turvalliset pysäköintialueet, ei sellaisia kukaan ole olemassakaan. Eli te tässä jälleen luotte uuden hirviön, joka on täysin valvomaton ja villiintyy aivan täysin. Teillä ei ole tässä mitään järkeä. Euh, Kiitos Lundgren. Pyydän, että puhujat pysyvät puheajassaan, koska muuten keskustelun toinen osio jää käyttämättä. Ja tämä olisi harmillista. Puhukaa kaksi minuuttia korkeintaan. Van de Kamp, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kaksi minuuttia, kun sanoitte, ei kun kolme, kolme. No niin, siinähän sitä piisaa. Puheenjohtaja, minä olen äh, ajo- ja lepoaika osion esittelijä ja on tärkeää, että tänä aamuna meillä on tästäkin asiasta ensimmäinen mielipiteenvaihto. Minulla on tässä joitain lähtökohtia. Ensinnäkin äh, yhteys näiden eri paketin osasten välillä. Äh, jos komissio ja neuvosto ja myös parlamentti eivät valvo tätä yhteyttä näiden eh, paketin eri osien välillä, niin sitten tämä saattaa päättyä todelliseen katastrofiin. Eli esittelijöiden ja varjoesittelijöiden täytyy pitää tiiviisti yhteyksiä yllä. Tämä minun kysymykseni, siihen juuri liittyen nämä eh, pysäköintialueet ovat eh, mm, suuri ongelma emme me voi kieltää viikonloppuisin rekannupissa tapahtuvaa lepoa, jos meillä ei ole kunnollisia pysäköintialueita sitten. Ja tältä osin kyllä komissioehdotus on todella, todella heikko. Eli sanotaan, mitä täytyy tehdä, mutta ei yhtään sanota, että miten ihmeessä se toteutetaan. Sitten puheenjohtaja, myös puheenjohtajalle reaktio. Meidän täytyy olla aika tarkkana, että me liimaa tätä sanaa sosiaalinen joka paikkaan. Hyvä työ ja hyvä palkkakin ovat sosiaalisia asioita. Ja nyt mielestäni parlamentissa ollaan kallellaan siihen, että joka paikkaan liimataan tämä etiketti sosiaalinen, eikä se minun mielestäni kyllä työllisyyttä kuljetusalalla mitenkään tule parantamaan. Sitten ajopiirturi. Olen puheenjohtajan kanssa täysin samaa mieltä nyt, kun puhutaan vuodesta 2000 34 vaikkapa, niin EU on aivan naurettava. Minä tulen tekemään tarkistuksen siitä, että tämä rajoitetaan tai palautetaan 10 vuoteen ajopiirturi uudelleen tarkasteluun täytyy tietenkin myös rahoituksen suhteen palata. Minä itse kannatan sitä, ja täytyy tästä kyllä vielä kollegojen kanssa keskustella, että myös kevyet hyötyajoneuvot saavat ajopiirturin. Se on helppo toteuttaa, se on selkeä asia ja voi mm, parantaa kilpailutilannetta. Peter Lundgrenin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä ehdotus on kapotaasin suhteen todella löyhä ja EPP on pohtinut Äh, kyllä sitten äh, ehdotusta siitä, miten tätä voidaan rajoittaa näiden viiden päivän jälkeen. Ja sitten käsittely, joka nykysääntöjen äh, suhteen on jäänyt aika toissijaiseksi, niin, niin sitä pitää kyllä, siihen pitää palata vielä erityisesti jäsenvaltioiden tasolla. Kiitos paljon. Upeta Vandekamp, että kunnioititte Kade Montero, olkaa hyvä. <clears throat> Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota, että se tuli tänne tänään ja selitti meille tämän liikkuvuuspaketin sisältöä. Sehän on monimutkainen kokonaisuus. Siinä on monia myönteisiä asioita, mutta koska se on niin mutkikas, niin meidän täytyy kiinnittää siihen hyvin tarkkaa huomiota. Ja tässä keskustelussa meillä onkin mahdollisuus ymmärtää sitä paremmin niin, että voimme myös löytää siihen parannuksia. On tärkeää, että otetaan huomioon tämä sosiaalinen ulottuvuus, mutta myös tiemaksuulottuvuus. On hyvä, että voimme nyt selvittää sellaisia asioita, jotka ovat tähän mennessä ehkä olleet moniselitteisiä ja ovat johtaneet jopa siihen, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön yksipuolisia toimia, jotka vetävät tavallaan mattoa meidän tavoitteidemme alta. Ja tavoitteena mehän on tietysti yhtenäiset sisämarkkinat, yhteiset sisämarkkinat. Me haluamme, että että oikeat viranomaiset myös valvovat sitä, miten toimia toteutetaan. Me haluamme helposti täytäntöön pantavia toimia, jotka ovat omiaan turvaamaan myös sosiaaliset ulottuvuudet. Emme halua tietenkään turhan aikaisia taakkoja, emme sen enempää hallinnollisia kuin muitakaan. Etenkään emme halua sälyttää niitä pk-yrityksille, jotka ovat kuitenkin ovat avainasemassa rahtiliikenteessä. Haluamme ratkaisuja, jotka ovat käytännönläheisiä ja sellaisia, joihin kaikilla on varaa. Johtopäätös. Koska minähän olen esittelijänä ja minun erityinen alueeni, ja oman erityisen alueeseeni liittyen haluaisin esittää pari kysymystä. Yksi kysymys liittyy tähän neljän kuukauden ajoneuvon käyttöaikaan. Mikä sille on perusteena? Mikä on perusteena tälle neljälle kuukaudella? Ja sitten kun puhutaan toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta, siis heidän suorittamastaan valvonnasta, niin me tiedämme, että valvontaviranomaiset ja tarkastusviranomaiset toimivat eri tavalla eri jäsenvaltioissa ja lainsäädännön noudattaminen saattaa olla ongelma. Entäpä sitten vuokra-ajoneuvot? Komission ehdotus ei sisällä mitään siihen liittyen. Meillä on 28 eri säännöt. Ja kun ajatellaan tilannetta, niin tällä hetkellä meillä on erityissääntöjä, mutta toisaalta on sellaisiakin jäsenvaltioita, joissa liberalisaatio on lähes täydellistä, Sloveniassa ja Slovakiassa muun muassa. Eli kiitos esityksestä, mutta on tässä vielä monia selvennyksen paikkojakin. chodzi aby nie pracować... Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni tässä ei pidä edetä liian nopeasti, koska ripeästi voidaan toimia, mutta kaikki väärinkäytösten lähteet on poistettava ja muutokset on saatettava ennakoiduiksi. Me haluamme, että meidän äänestäjät eli kuluttajat ovat tyytyväisiä työhömme. Minulla on muutama kysymys, jotka haluan esittää komissiolle. Haluaisin kysyä lähetetyistä työntekijöistä. Ensin sanottiin, että tässä olisi erityislainsäädäntö koskien äh, liikennettä. Ja nyt kuulemme, että tämä työllisyysasia, että tämä lähetettyjen työntekijöiden osio on sitten työllisyysasiasta vastaavien ihmisten toimivallan alle kuuluva. Eli miten tässä nyt, mitä mieltä komissio Pitäisikö työllisyysvaliokunnan vai TRAN-valiokunnan käsitellä kabotaasiasia. 15 jäsenvaltiota olisi tyytyväinen ja 13 jäsenvaltiota Keski- ja Itä-Euroopasta ovat sitä mieltä, että tässä olisi negatiiviset seuraukset. Kabotaasi on 2 prosenttia kaikista kuljetus, kaikista kuljetuksista. Tässä ei haluta, että rekat kulkevat tyhjänä ja halutaan vähentää saastumista. Mikä on komissiolle tärkeää? Ympäristö, se, että kuorma-autot eivät aja tyhjennä, vai halutaanko tässä ilahduttaa osa jäsenvaltiosta ja suututtaa toista osiota jäsenvaltiosta. Sitten vielä yksi asia, sosiaalinen pol- polkumyynti. Polkumyynti löytyy sanakirjasta, ja määritelmä tarkoittaa sitä, että tarjotaan tuotetta tai palvelua – halvemmalla kuin mitä sen tuottaminen tai hankinta maksaa. Mutta minä en ole koskaan vielä tavannut liiketoimintayritystä, joka tarjoaisi omia palveluitaan halvemmalla kuin mitä tämä maksaa heille. Kyse on kilpailukyvystä. Tiedän, että osa teistä ei hyväksy tätä, mutta tämä on kuitenkin hyväksyttävä. On hyväksyttävä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on eri kehitysasteita ja eri kustannustasoja ja minä olen sitä mieltä, että polkumyyntitermiä ei tule väärinkäyttää. Kiitos, että käytätte puheenjohtajana tehokkaasti. Isabella Del Monte seuraavaksi kolme minuuttia. Ja on mahdotonta, että me järjestämme tämän toisen keskustelun, niin silloin ainoastaan esittelijät ja varaesittelijät saavat puheenvuoron. Tässä on seitsemän minuuttia Mm, On 7 minuuttia jo myöhässä, varmastikin 15 minuuttia myöhässä. Ei tämä ole mitenkään vähem, tämä seuraava keskustelu, joten Telmonte saa puhua, Van Miltenburg ja Deli, ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan keskusteluun. Komissio varmasti vastaa meille ryppänä, muuten tämä ei käy päänsä. Telmonte. No, c'est le problème, c'est pas la Ongelma on nyt se, että on kuultava varjoesittelijöiden ääni ja sitten muut saavat puhua seuraavassa keskustelussa. Delmonte. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan sanoa, että olen samaa mieltä Van de Kampin kanssa. Meidän täytyy löytää yhteisymmärrys, koska me emme eh, saa joutua sellaiseen tilanteeseen, että lainsäädäntökauden ja lopussa emme löydä ratkaisua tähän pakettiin. Mitä tulee näihin ajo- ja lepoaikoihin, niin täytyy tehdä ero eh, ihmisten henkilö, henkilökuljetuksien ja rahtikuljetuksien välillä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi turistibussit. Tietysti lepoaikoja tarvitaan molemmissa, mutta nämä kaksi asiaa täytyy tehdä, erottaa toisistaan, eli turistit ja kauppatavara. Sitten 50 502 209 asetus siinä Siihen liittyen meidän täytyy täsmentää asioita, koska esimerkiksi Italiassahan voi olla oleskeluoikeus ja toisaalta asumisoikeus. Ne erotaan, erotetaan keskenään. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tällaiset jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet. Sitten kahdeksan A-kohta ja mahdollisuus levätä itse autossa. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, koska minä ainakin olen huolissani siitä, että tämä saattaisi aiheuttaa liiallisia kustannuksia niille, jotka liikkuvat maanteillä – tarvittaisiin, ähm, tarvittaisiin ehkäpä äh, lepopaikkoja itse autoteiden, moottoriteiden varrella. Sitten rajat ylittävät kuljetukset, siihenkin liittyy ongelmia. Meillähän on tällä hetkellä koko joukko sääntöjä ja olen tässä kohtaa yhtä mieltä siitä, että valvonnassa on aukkoja, mutta noudattaa. Ongelma on myös siinä, että sääntöjä on helppo rikkoa, kun toteutetaan rajat ylittävää liikennettä. Minäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi saada mahdollisimman monin kysymyksiin ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä me tiedämme, että että myös sanktio, sanktiojärjestelmään tulisi kiinnittää huomiota. La parole monsieur Deli. Kiitos Delmonte. Seuraavaksi Deli, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Actually, uh... Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan kun me olemme lain säätäjiä, niin meidän täytyy hoitaa tiettyjä asioita eikä vain uh, luoda lainsäädäntöä lainsäädännön vuoksi. Ja liikenteessä tärkeää on se, että luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisesti ja sitten täytyy olla selkeät säännöt äh, erityisesti pk-yritysten, pienten yritysten byrokratian purkamiseksi. Lisäksi haluamme luoda sellaiset säännöt, jotka eivät mahdollista lain kirjaimen kiertämistä niin, että meillä on toimivat äh, säännöt, joita, on, joita sovelletaan käytännössä. Ja minun on avoimesti sanottava, että vakavasti nyt epäilen sitä, että komission äh, ehdotus, jossa kansainväliset kuljetukset alistetaan äh, lähetettyjä työntekijöitä koskeville säännöille mm, olisi hyväksyttävä, erityisesti kun vastuuvaliokunta, niin kuin kollega Robert Sille tässä jo totesi, eli työllisyysvaliokunta, joka siis käsittelee tätä työntekijöiden lähettämistä, tätä direktiiviä, mainitsee kuljetusalan, liikennealan vain yhdessä johdanto-osan kappaleessa numero 10. Ja en näe laillista syytä, kun ajatellaan, että tuossa kappaleisiin liittyy ihan omat sääntönsä, niin en kyllä näe syytä, että kansainvälinen liikenne alistettaisiin lähetettyä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Joten tässä on koko joukko kysymyksiä, epäilyksiä siitä, miten voimme saavuttaa yhteisymmärryksen ja uskoakseni tarvitaan lisää joustavuutta. Juu, lopettelen. No niin, lopetin. Kiitos. Merci beaucoup. Monsieur Kiitos Van Miltenburg. I really try to be brief because I... Kiitos, koitan puhua lyhyesti. Myös muilla on oikeus puhua mielestäni. Tämä on erityisen tärkeä tämä asia, tämä liikkuvuuspaketti. Muutama kommentti tästä menettelystä. Pitäisi olla enemmän aikaa keskustelulle. Kyse on oikeanlaisesta tasapainosta sisämarkkina-alue toisaalla ja sitten kuljettajien suojelu toisaalla. Ja kun kyse on kuljettajista, kun puhutaan ajoajoista, lepoajoista, niin on tärkeää, että ehdotettua kahdeksan 5 ja ter muokataan. Mikä on koti? Siinä tarvitaan älykkäämpi oikeudellinen määritelmä, ja olen täysin yhtä mieltä Telitskan kanssa, että kyse on siitä, että on kuskien ulottuvilla turvallisia parkkipaikkoja. Nimittäin monet ihmiset kärsivät siitä, että raja alueella rekat parkkeeravat minne ikinä pystyvätkään. Toinen kommentti, kabotaasi. Viisi päivää rajatonta ajoa on hieman liikaa. Kolme päivää olisi mielestäni hyvä kompromissi, koska on myös muistettava, että kyse on myös ympäristöstä siten, että tyhjät rekat eivät ajele ympäri Euroopan. Kyse on myös siitä, että avoin, avataan markkinoita eikä astuta, oteta askelta taaksepäin äh, maantieliikenteen liberalisoimisessa. Ymmärtäkää kollegat myös, että tämä kyse on eurooppalaisista työpaikoista. Kenties ei Alankomaissa ja Ranskassa, mutta Romaniassa ja Bulgariassa kyse on työpaikoista. Meidän on muistettava myös näiden jäsenvaltioiden kansalaisia. Emme saa nyt jakautua, vaan on löydettävä keino kuroa nämä er-, erotumpeen. Minä en usko, että että on älykästä sanoa, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivi pätee kansainvälisessä maantieliikenteessä. Minulle tämä on sellainen tie, jota ei tulisi kulkea. Ja kyse on siitä, että panan täytäntöön ja valvotaan. Ja minä olen täysin yhtä mieltä, että tällä vuosituhannella me tarvitsemme digitalisoidun lähestymistavan ja me tarvitaan älykkäät ajopiirturit ja se tarvitaan nyt. Mm. Ja kevyille ajoneuvoille ei tarvita älykäitä ajopiirtureita. Tämä luo äärimmäisen suuren hallinnollisen taakan vaikkapa esimerkiksi näille kuriripalveluiden tarjoajille. On tärkeää saada tasapaino. Kiitos. Kramer. Aivan ensin äh, haluaisin sanoa, että minä en ole sitä mieltä, että kesken keskustelun voi pitää vaihtaa, muuttaa sääntöjä. Ensin jotkut pu- saivat puhua kolme minuuttia ja sitten yhtäkkiä muille ei oltu enää myöntämässä puheaikaa ollenkaan. Ei se nyt näin vaan käy, puheenjohtaja. Kyse on kilpailusta kyllä, eh, mutta kilpailun oltava reilua ja kustannus on kiinnostava paitsi yritykselle myös valtiolle. Jos yritys ei maksa vähimmäispalkkaa, joka on näin laissa määrätty, eikä maksa veroja, niin sittenhän se, sen liiketoiminta perustuu vääryyteen, eikä rehellinen saa joutua tästä kärsimään. Siksi minä kannatan sitä, että ajopiirturit piirturit otetaan käyttöön, ei 2030. Hyvänen aika, 13 vuotta sitten puhuimme jo ajopiirtureista. Kyllähän se on olemassa myös kevyitä hyötyajoneuvoja varten, ja jos se rakennetaan sinne valmiiksi, niin kustannus ei ole suuri, ja sitten petokset voidaan estää. Ja kyllähän kun kaikilla kuorma-autoilla on esimerkiksi tienkäyttömaksu, niin sittenhän se on reilua kaikille. Sitten viiden päivän kabotaasisääntö. No niin, se on sitä varten, että kaikki saa jatkua ihan niin kuin ennallaan. Lundgren on oikeassa. Saksassa rekat eivät saa ajaa viikonloppuna, mutta viisi päivää saavat. Ja sitten ajavat taas viisi päivää ja taas viisi päivää ja taas viisi päivää. Saksan lainsäädännön mukaan voivat ajaa sitten loputtomiin. Ja pahinta on se, että näille kuskeille maksetaan Ää, äh, niin vähän. Eräs romanialainen rekkakuski kertoi, että ajoi Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa kahdeksan kuukautta, nukkui autossaan ja hänelle maksettiin 233 euroa kuukaudessa Romanian vähimmäispalkka. Tämä on modernia orjuutta, me emme voi sitä hyväksyä. Ja siksi tilanne on ehdottomasti muutettava, ehdotus on muutettava. Eilen kävin Saksan logistiikka- ja kuljetusalan liiton kanssa keskustelua. Ajopiirturit, ei saa olla niin, että, että rehe, rehellisyydestä joutuu kärsimään. Sitten sanoivat, että, että niin, kun puhutaan vaikkapa palkoista, eh, romanialaisille maksetaan eh, vähemmän. Jotkut sanoivat, että maksavat 2000 euroa kuitenkin kuskeilleen eh, Saksan tason. Ja sitten saavat Juu, minä lopettelen. Siis tarkoitan tällä nyt sitä, että saavat kaiken kaikkiaan 2000 euroa, mutta sitten tästä, tästä vähimmäispalkan ylittävästä osasta ei tarvitse maksaa veroa, joten tämä on jälleen veronkiertoa ja sosiaalista polkumyyntiä ja sitä me emme todellakaan halua. Kiitos. Kiitos, seuraava puhuja. Și eu cred că este corect ca toți colegii de... Kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että kaikkien parlamentin jäsenten tulisi voida saada ilmaista kantansa näin tärkeään asiaan. Tämä mobiili mm, liikkuvuuspaketti on tarpeen ja Euroopan parlamentti on sitä ehdottanut, jotta saataisiin integroidummat ja tasapuolisemmat markkinat. Mutta tämän paketin vuoksi saattakin käydä niin, että markkinat vain fragmentoituvat. Komissio sanoi, että neuvostossa oli kaksi jäsenmaaryhmää, joilla oli eriävä mielipide. Emme tietenkään voi hyväksyä sellaista asemaa, joka suosii tiettyjä maita ja sorsii toisia, erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan maita totta kai meidän täytyy ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka auttavat kansalaisia, työntekijöitä ja meidän täytyy edistää sosiaalista suojelua, mutta samanaikaisesti me emme voi tehdä sellaista päätöstä, joka eliminoi markkinoilta nimenomaan ne yritykset, jotka luovat työpaikkoja. Emme me halua lisätä työttömyyttä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Kramer tässä puhui romanialaisen kuljettajan tilanteesta, joka oli matkustanut kautta Euroopan ilman ainuttakaan lepomahdollisuutta. Olisi kuitenkin kiitosa tietää, työskentelikö tämä kuljettaja romanialaiselle firmalle vaikka länsimaiselle firmalle, jotka valitettavasti kyllä rikkovat lakeja vastaan. Mitä tulee keskustelun toisen osioon, niin itse olen varjoesittelijä nimenomaan raskaiden ajoneuvojen tariffeiden osalta. Voisin ehkä puhua tästä asiasta tässä samalla kertaa, jotta ei tarvitse käyttää puheenvuoroa kahdesti. Eli jos sopii, niin haluaisin esittää kysymykseni No, minä olen nyt kunnioittanut puheaikani. Kiitos, Tapardel. Meillä on kunnia vastaanottaa työllisyysvaliokunnan kollegan ja Labova saa puheenvuoron. Minä äänsin nimen huonosti. Anteeksi. Merci, merci. Thank you, thank Labajava. Niin, kiitoksia. Minä halusin puheenvuoron lopuksi, koska minä olen varjoasettelija lähetettyjen työntekijän direktiivin suhteen ja olin eh, työllisyys- ja sosiaali- valio, valio, työllisyys- ja sosiaalisuuden valiokunnan valiokunnassa varjoesittelijä tässä sosiaalisessa ulottuvuudessa. Minä olen työskennellyt asian suhteen pitkään jo ennen kuin puolitoista vuotta sitten ehdotettiin uutta lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Voisin puhua tästä tuntikausia näistä yksityiskohdista. Mikäli haluatte tietää yksityiskohdista, kysykää minulta. Ensinnäkin, kuten kollegat täällä sanoivat, niin meidän on saatava aikaan oikea tasapaino siten, että palveluilla on vapaa liikkuvuus, mutta toisaalta voidaan suojella myös työntekijöitä. Mitä työllisyysvalikunnassa on nyt pöydällä? No, minä vastaan varjostelijana tästä sisällöstä omalta osaltani. Me haluamme suojella enemmän työntekijöitä kuin taata vapaata liikkuvuutta palveluille. Olemme pahoillamme, tästä, mutta se on valiokuntamme varjoesittelijöiden yhteisajatus ja kuljetusliikenneala mainitaan ainoastaan johdatosan kappaleissa. Minä taistelin, kuten näette, tästä kielestäni, niin minä halusin, että artiklassa myös nostettaisiin liikennealla esiin, mutta valitettavasti varja esitelijät eivät tätä sallineet. Se on mainittu ainoastaan johdantosan kappaleissa, ja olen erittäin huolissani tästä, koska lähtötyön työntekijöiden direktiivi ja sitten se julkaiseminen ja sitten täytäntöönpano ja toisaalta liikkuvuuspaketin julkaiseminen, niin tähän välille on erittäin vaikea luoda selkeä ymmärrys siitä, mikä laki pätee. Joten olkaa ystävällisiä omissa ryhmissänne, puhukaa varjoesittelijöillenne. Tämä asia on jo pöydällä. Ja kuten sanoin omasta näkökulmastani, niin minä olen edelleen sitä mieltä, että palveluiden vapaa on tärkein periaate. Ja minä en ole tyytyväinen tästä lopullisesta kompromissista. Viimeinen asia, jonka minä haluan nostaa esiin, ja sitten olen valmis puhumaan tästä seikkaperäisesti kaikki tietävät lähetetään työntekijöiden direktiivin yksityiskohdat. No, minä olen erittäin huolissani tästä asiasta käytävästä keskustelusta, joka kerran aiheesta kaikki ovat äärimmäisen jakautuneita. Tässä Eurooppa on jakautunut, käytetään ennakkoluuloja, sanoja, joita ei pitäisi käyttää, ja tässä viestinnässä on vaikea löytää oikea tasapaino. Mitä varoa mistä, mitä oikein päästää suustaan kuulin, että tässä puhutaan Tsekin tasavallan tapauksesta, mutta kävikin ilmi, että kyseessä oli Flaami, joka perusti postilaatikofirman Tsekin tasavaltaan. Ja TRAN-valiokunnalla on tässä nyt vastuu. Työllisyysvaliokunta ikään kuin sysäsi vastuun teille mainitsemalla liikennealan ainoastaan johdantason kappaleessa. Joten nyt olemme siinä vaiheessa, että kertokaa mikä hinta kuljetuksella halutaan, niin minä kerron, mikä Euroopan hinta on siinä vaiheessa. Kiitos Werner, jos voisit muutamassa minuutissa valai, valaista meitä näiden avainasioiden suhteen. Tiedän, että nämä kysymykset ovat eh, sellaisia asioita, joista olisi keskusteltava paljon syvällisemmin, mutta me teemme tilaa meidän esityslistan, koska lykkäsimme Buzz Aikhatin lausunnon äänestyksen ensi viikkoon. Joten ensi viikolla meillä olisi kenties mahdollisuus keskustella myös tästä, mikäli saamme salin. Werner, olkaa hyvä. Thank you very much. It's, um, a bit... Kiitoksia. Aika vaikea vastata tässä vain parissa minuutissa, mutta haluaisin aloittaa sanomalla, että komissio on yhtä mieltä monien jäsenten näkemysten kanssa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että saamme johdonmukaisen yhtenäisen ehdotuspaketin niin, että otamme huomioon kilpailukykyasiat, sosiaaliset asiat ja niin edespäin. On tärkeää, että yhdessä teemme sellaisia sääntöjä, joita voidaan ähm, noudattaa, noudattamista voidaan valvoa ja että niitä ei kierretä. Ehkä pari sanaa työntekijöiden lähettämisestä. Olemme ymmärtäneet, että työntekijöiden lähettämisdirektiivi vuodelta 1996 on sovellettavaa lainsäädäntöä tässä. Eli ehdotamme, me ehdotamme aivan erityistä lakia liikenne- ja kuljetusalalle, jonka tarkoitus on keventää soveltamista niin, että sovelletaan ainoastaan minimipalkkaa tiukkaa sääntöä kansainvälisen liikennekuljetuksen kolmantena päivänä, mutta niin, että se, sitä sovelletaan välittömästi kabotaasissa. Tämä on mielestämme tärkeä asia. Tärkeä asia, että meidän täytyy tehdä siis ero näiden kahden asian välillä. Sitten lainsäädännön valvominen. Miten siinä onnistutaan? Tähän liittyy useita elementtejä. Kiistatta ajopiirtureilla on tärkeä rooli. Ja heti kun pääsemme ottamaan käyttöön älyajopiirtoreita, niin sen parempi. Olemme ymmärtäneet, että niitä olisi saatavilla helmikuussa vuonna 2018, ja tämä on mielestämme tärkeä, ää, <clears throat> tärkeä seikka, joka on syytä ottaa huomioon. Meidän täytyy ottaa myös teknologian kehitys huomioon, kun haluamme valvoa lainsäädännön valvomista. Tarvitsemme myös kansallisten viranomaisten yhteistyötä. Meidän täytyy tehdä säännöistä yksinkertaisempia, selkeämpiä. Me ehdotamme minimivalvonnan tiheyttä tai valvonnan minimitiheyttä pikemminkin. Sanktioita me pidämme kansalliseen toimivaltaan kuuluvana asiana. Me haluamme valvoa sääntöjen noudattamista myös, jotta kuljetusfirmoilla olisi hyvä maine. Ja sehän on ihan, ihan viimeinen sanktio yritykselle, että sen maine menee, joten ihan tehokasta. Ja sitten haluaisin vielä puhua näistä lepooloista. Kun meillä on yksinkertaiset kapotaasisäännöt, niin idea on se, että että ei enää ajateltaisi operaatioiden lukumäärää, vaan ajateltaisiin päivien lukumäärää. Tietysti näiden päivien aikana normaalit ajo- ja lepoaikasäännöt ö, otetaan huomioon, niitä sovelletaan. Ja meidän täytyy myös ö, pohtia sitä, mit, mitä ovat riittävät lepoajat viikoittaisessa ajossa. On otettava huomioon myös se, että tarvitaan turvia, turvallisia lepopaikkoja rekoille, niitä tarvitaan riittävästi. Tarvitaan siis riittävän hyviä, turvallisia lepopaikkoja, joita kuljettajat voivat käyttää, ja meidän pitäisi ehkä täyttää valkoisia tyhjiä kohtia kartalla, jos sellaisia on. Siihen tarvitaan myös rahaa. Myös kotipaikka täytyy selkeyttää Juridisesti tämä ei ole helppoa, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että ähm, kuljettajalla on tietysti oma valinnan vapautensa valita äh, oma kotipaikkansa tai se paikka, jota hän pitää kotipaikkanaan. No, kun aikaa nyt ei ole kauhean paljon, niin lopetan äh, tähän. Mutta ymmärsin kyllä, että esitettiin myös kysymyksiä kevyistä ajoneuvoista, äh, yhdistelmäliikenteestä ja niin edespäin. Ja palaan tähän asiaan heti, kun komission ehdotus saadaan pöydälle. Sitten mitä tulee näihin vuokra-ajoneuvoihin, neljä kuukautta liittyy nimenomaan kausityön tekemiseen, näihin kausihuippu, ka, Eli tämä neljä kuukautta liittyy sesongin kestoon. Ja kuten sanottu, olemme valmiit jatkamaan keskustelua. Kiitos. Merci beaucoup. On va passer à la... Kiitos paljon. Siirrymme seuraavan keskustelun jossa puhutaan muun muassa näistä verojen ja maksujen kantamisesta. Madame Werner. Ja Werner, te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Eli tie, liikenteen osuus äh, sisäisestä kaupasta on äh, erittäin suuri ja nyt tulee puuttua muun muassa tieliikenteen äh, tai kuljetusten saastuttamisen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ja että meillä on järjestelmä, joka on reilu ja perustuu saastuttaja maksaa lähtökohtaan. Ja näin olemme ehdottaneet, että muutetaan kahta lainsäädäntöä. Ensinnäkin eurovinjetti säännöstöä, että saadaan johdonmukaisempi järjestelmä ja sitten toinen EETS-direktiivi, eli sähköinen tienkäyttömaksujärjestelmä. Eli pää, mm, muutokset Eurovinjetti-direktiiviin lyhyesti. Ehdotamme, että soveltamisalaa laajennetaan kattamaan kaikki ajoneuvot ja ei yksinomaan nämä rekkoja, eli raskaita hyötyajoneuvoja, myös kevyet hyötyajoneuvot, linja-autot ja yksityishenkilöautot, jotka kaikki aiheuttavat ruuhkaa, saastumista yhtä lailla. Haluamme siirtyä pois könttäsumma maksusta, eli tämä klassinen vinjetti, tarra haluamme siirtymä ajan jälkeen siirtyä ähm, välimatkaan perustuvaan tai ajettuun matkaan perustuvaan maksuun. Ja kun puhutaan ulkoisista kustannuksista, tätä voitaisiin käyttää huomattavasti paremmin kuin tähän asti ja voidaan heijastella todella aiheutunutta saastumista sekä melua todellisuudessa. Ja sitten nämä äh, todelliset äh, hiilidioksidipäästöt niin äh, yksityisautojen kuin ammattiautojenkin suhteen ja haluamme lisäksi ottaa käyttöön ruuhkamaksun ja ruuhkamaksun tulot haluamme korva merkitä vaihtoehtoisten liikennemuotojen tukemiseen parlamentissa keskustelu korvamerkitsemisestä on vieläkin kunnianhimoisempi kuin meidän ehdotuksemme, mutta me pyrimme olemaan realistisia sen suhteen, mikä on hyväksyttävää. Mitä tulee näihin sähköisiin tienkäyttömaksuihin tai sähköiseen järjestelmään, ensinnäkin toimivuus rajat ylittävissä tapauksissa. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi rautateitä. Tämä yhteensopimattomuus on todella suuri taakka koko teollisuudelle ja äh, parlamentti jo vuonna 2013 pyyti, pyysi komissiota toimimaan. No komissio toimii nyt. Ja toinen kiireinen asia on välineiden puute sitten näiden ähm, kolmasista maista tulevien ajoneuvojen tai äh, vierasmaalaisten ajoneuvojen äh, maksamatta jättämiset ja näiden maksujen periminen 300 miljoonaa euroa vuodessa lasketaan tässä menevän äh, hukkaan. Ja sitten todella siis näiden, jotka eivät ole maksaneet maksuja tunnistaminen täytyy tehdä helpommaksi. Ja toinen asia on sitten päätöksen uudistaminen, mitä tulee tähän EET S-järjestelmänä pyrimme poistamaan markkinoille pääsyesteitä ja muita esteitä palveluntarjoajilta niin, että saataisiin yrityksiä, jotka tarjoavat tienkäyttäjille mahdollisuuksia myös rajat ylittäviin äh, matkoihin äh, niin, että heillä on yksi ainut laite ajoneuvossaan käytössä ja matka äh, on mahdollisimman sujuvaa emme näe tarpeeksi, että direktiiviä täytyy muuttaa ennen kuin tehdään tai muutetaan päätöstä. Ja nyt on todella oikea hetki toteuttaa muutoksia. Olen saanut tiedon, niin kuin varmaan tekin, että Saksan PKV Maut, eli todella tämä tuomioistuimen käsittely Saksan tietulleista, henkilöautotietulleista on nyt käsitteillä. Ja emme saa unohtaa myöskään sitä, että tässä puhutaan kyllä teollisuudesta, jossa Euroopan, eurooppalaiset yritykset ovat todellisia johtajia maailmanlaajuisesti ja jos EETS saa tukea, niin äh, tästähän äh, voi tulla vaikka vielä mitä maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitos paljon. Olen nyt erityisen tiukka puheajan suhteen. Meillä on kuuleminen aiheesta ja myös muita keskusteluja. Minä annan kolme minuuttia puheaikaa meidän kahdelle esittelijälle. Varjoesittelijät saavat kaksi minuuttia kukin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Rodalon. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Donc... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tästä eurovinjetti asian tarkistamisesta. Tässä on poistettava kilpailuvääristymät eri maantieliikenteen yritysten ja kuljetusmuotojen välillä. Tässä halutaan eri tiekäyttäjien välillä poistaa kilpailuvääristymä. Lisäksi halutaan saavuttaa valkoisen kirjan tavoitteet siitä, että kuluttaja maksaa, saastuttaja maksaa ainoastaan 25 prosenttia tie, teistä Euroopassa ovat tietullien piirin kuluvia. Lisäksi halutaan siirtyä kohti puhdasta liikkuvuutta. Viidentenä halutaan estää tieverkon alati tapahtuva rapautuminen ja lisäksi halutaan, että tien kuuluja pystytään kattamaan. Millä olen sitä mieltä, että komission ehdotus menee oikean suuntaan siten, että soveltamisella laajennetaan kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin siten, että kielletään kestoon perustuvat tietullijärjestelmät, se, että voidaan estää ruuhkien syntymistä tietullin avulla ja lisäksi se, että hiilidioksidipäästien perusteella määrätään maksut. Tämä, on mahdolli, tämä mahdollistaa sen, että kurittaisiin kohti valkoisen kirjan tavoitetta laskuttaa tienkäyttäjiä ja kulkea kohti puhtaampaa liikennettä. Tässä on neljä asiaa, jotka voitaisiin parantaa tässä paketissa. Ensinnäkin tässä ollaan tämän ulkoisen ulottuvuuden suhteen hyvin epäselviä ja tässä me saatetaan joutua tulkintaerojen takia ongelmiin, mitä tulee tekemään ehdotuksia tähän liittyen. Ainoastaan kaksi maata ovat tehneet ulkoisille liikenteen käyttäjille maksuja. Tässä on paljon tietä siis kuljettavana. Sitten mm, kulujen rajo, jakaminen, mikäli kuljetaan kohti matkakohtaisia tietulleja, niin sitten näitä maksuja on käytettävä tieverkoston parantamiseen ja uudistamiseen. Ei ole liikenne ei ole enää kestävällä pohjalla, se on kasvanut 40 prosenttia ja maksut ovat, budjetit ovat vähentyneet 30 prosenttia. On tärkeää myös, että liikenne on puhdasta ja tämä on tärkeä osa liikenteen maksullisuutta. Minulla on kysymys komissiolle. Miten komissio on analysoinut tietullimaksujen kerääminen ja mikä vaikutus on toissijaisille tieverkolle, jotka eivät ole maksullisia? Ja miten tietullit maksavat, miten maksulliset tiet vaikuttavat syrjäseutuihin. Lisäksi, miten komission teksti mahdollistaa toimivaltaisille viranomaisille muille kuin jäsenvaltioiden viranomaisille, vaikkapa alueellisille viranomaisille, miten näillä viranomaisilla on mahdollista määrätä maksuja. Toiseksi, miten nämä ulkoiset maksut otetaan mukaan osaksi infrastruktuurikustannuksia. Eikö olisi järkevää, että ulkoisista kustannuksista voitaisiin laskuttaa, mikäli tietulle ei ole olemassa siten, että tässä saataisiin toivottavasti viranomaille enemmän joustavuutta. Kiitos, Rovita seuraavaksi Salini. Kiitos. Mitä tulee sähkö vinjetteihin, niin ensinnäkin tulee mieleen vuoden 2004 direktiivi, jonka ja toisaalta vuoden 2009 päätös. Euroopan parlamenttihan tulee puuttumaan tämän ensimmäisen direktiivin muuttamiseen, lausumaan kantansa siitä. Komission esitys on tietysti kattava, mutta ongelma on se, että vuonna 2004 ei onnistuttu soveltamaan sitä, mitä direktiivi edellytti. Ei onnistuttu eh, luomaan sellaista teknologiaa, joka olisi yhteen toimivaa, joka olisi mahdollistanut yhteen toimivat palvelut. Eli meidän tulisi voida kyetä säätämään sellaista lainsäädäntöä, jossa voitaisiin ottaa huomioon eri liikennemuodot ja joita voitaisiin soveltaa eri maissa. Ja tämä direktiivin u- uudelleenlaatiminen tai tarkistus pyrkii juuri ratkaisemaan tämän ongelman. Ja vuoden 2004 direktiiviversiossa on juuri tämä ongelma. Te- mahdolliset teknologiat, joita voidaan käyttää, niihin on viitattu direktiivissä – kun taas päätöksessä puhutaan niistä normeista ja standardeista, joita tulisi noudattaa ja joiden tarkoitus olisi taata, että toiminta onnistuu. Tässä direktiivin mm, tarkastamisessa myönteistä on se, että halutaan saada aikaan tehokasta yhteentoimivuutta ja on muistettava, että tällä hetkellä hän tietulli maksuja, erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa, jää paljon maksamatta, eli siihen halutaan puuttua. On tärkeää, että komission ja parlamentin kanssa saadaan aikaan hyvä tasapaino, mutta kun puhutaan direktiivistä, niin tämä, nyt, nythän tässä tarkastuksessa direktiivin tarkastuksessa teknologi- eri teknologisten vempainten luettelo on poistettu ja sen sijaan on otettu liite. Ne on sisällytetty liitteeseen ja komission tarkoitus on ähm, ehkä muuttaa tätä liitettä dele- delegoiduin säädöksiin, mutta on tärkeää, että parlamentti saa lausua näkemyksensä, kun komissio tekee delegoituja säädöksiä. Ja tämähän on myös juridinen argumentti. Se täytyy pitää mielessään. Muuten olen kyllä tyytyväinen komission esitykseen. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Riquet. Kiitos paljon, Rike, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kuitenkin sanoa, että toisten vapaus rajoittaa sitten toisten vapauksia. Meillä on 30 minuuttia keskustelua. Käydä läpi tunnin keskustelu, kun aiempi tunnin keskustelu vei kaksi tuntia. Ei tämä ole oikein. Puhun nopeasti. Kaikki ovat yhtä mieltä näistä tavoitteista, joita tässä lainsäädäntöehdotuksessa on mutta on tärkeää, että käyttäjien osallistuminen verkostoon on todellista, on tehokasta. Kaikki käyttäjät, kaikki mukaan lukien. Ei ole ilmaista käyttöä, ei verkostoa pääse rapauttamaan ilmaiseksi tai saastuttamaan ilman, että kantaa kortensa kekoon yhteiskunnallisesti. On myös tärkeää, että tässä, tästä kerätyt varat omistetaan liikenteelle. Liikenneala on nimittäin todellinen todellinen rahasampo julkiselle sektorille ja tässä todellakin on ongelmia alalla käsillä. Näiden maksujen on oltava säännöllisiä. Tässä ei ole muuta mahdollisuutta. Tämä vinjetti on sellainen, että maksaa yhtä paljon, jos kerran käyttää teitä, kuin sellainen, joka käyttää joka päivä teitä. Nämä ulkoiset vaikutukset ovat sellaisia, että niitä tulisi myös kompensoida taloudellisesti. Täällä nostettiin esiin nämä ongelmat. Kyllä tässä on selkeästi määriteltävä, mitä nämä ulkoiset ongelmat ovat. Ja näistä puhutaan ainoastaan häilyvästi tässä komission tekstissä. Tässä on myös kohdennettava mahdollisuuksia muille liikennöintikeinoille. Tieliikenne vastaa kahdesta kolmasosasta joten ei ole normaalia, että ainoastaan yksi osa ammattiautoilijasta maksaa hinnan. Tässä on katsottava, että on erittäin vaikea sopia näistä poikkeuksista Uskon kuitenkin, että tässä on selkeä yhdenmukaisuus komission ja meidän ymmärryksen välillä. Kiitos seuraavaksi sen oleva. za slovo. Já jsem eh, pro směrně. Kiitos puheenjohtaja. Tému. Eh, také se domnívám, že ten návrh... Kiitos puheenjohtaja. Eh, minä olen varjoesittelijä ja toivotan tämän ehdotuksen hyvin tervetulleeksi, koska se saattaa auttaa parantaa yhteen sopivien tietullien käyttömaksujen käyttöönottoa Euroopan unionissa ja esteiden poistamista ja todella tehokkaampaa kantamista. Panu spravodaji Salinemu ohledně dotazu na aktiv přenesené pravomoci. Tuen esittelijä Salinia ja sitä, mitä hän sanoi delegoidusta säädöksestä teknologialuettelon muuttamiseksi. Ja kysyisinkin, että millä perusteella sitten komissio tulee tekemään päätöksen siitä, mikä teknologia on jo vanhentunutta, mikä on ajankohtaista ja mitä uutta teknologiaa pitäisi ottaa mukaan luetteloon. Sitten pohdin näitä määräyksiä, jotka liittyvät ets e järjestelmän toimivuutta 5G-verkoissa. Tästä aivan varmaan tullaan puhumaan myös sitten tässä kun äh, keskustellaan äh, siitä, mikä on täytäntöönpanoaikataulu. En tiedä, riittävätkö nämä ylimenokaudet niin, että jäsenvaltiot ovat valmiit äh, täytäntöönpano. Kiitos. Kramer. Kiitos. Mielestäni komissio on tehnyt hyvin paljon oikein tässä ehdotuksessa, siis astuttaja maksaa ja se, että kyse on Ähm, ähm, myös välimatkasta, joka ajetaan, että jos ajaa 200 000 kilometriä, mitä maksaa enemmän kuin 20 000 kilometriä ajassaan. Kun kuitenkin vertaan tätä raiteisiin, niin meillähän on jo eurooppalaista lainsäädäntöä 100 äh, prosenttia äh, raiteista. Niissä on jo äh, käyttömaksu ja teillämme vain yhdellä prosentilla. Eli tämä on ihan epäreilua. Eikö komissio uskalla olla rohkeampi? No niin, poistetaan, poistetaan sitten raiteet kokonaan käytöstä. Sitten olisi ainakin äh, reilummat äh, kilpailuolosuhteet äh, saastuttavan ja ei-saastuttavan vaihtoehdon välillä. Nythän asia on aivan päälaillaan, mutta se ja toinen juttu sitten sähköautot voivat saada 75 prosentin vapautuksen tästä ää, tienkäyttömaksusta, mutta to, toimitteko samoin sitten rautateillä? No ette. Jos on sähköjuna, niin se maksaa ihan yhtä paljon kuin saastuttava juna. Miksi on näin? Miksi sähköautot saavat vapautuksen, mutta eivät sähköjunat? Häh. Ei tässä ole mitään järkeä. Tämä on ihan täysin hullua. Eli teillä pitäisi olla myös sähköiselle liikkuvuudelle raiteilla eh, helpotuksia. Sitten vaikkapa Alppialueilla on ö, eh, suuria ongelmia. Jäätiköt sulavat ja tämä johtuu siitä, että ilmasto ja ilma saastuu tieliikenteen takia. Sitten, niin, sitten korvamerkinnät. No korvamerkintöjen, kaikki puhuvat siitä, että siirrytään raiteille, mutta sitten kun kyse on rahasta ja siitä, että mitenkä tämä hoidettaisiin, niin ei tiedetäkään enää miten. Sveitsi on tämän jo toteuttanut. Sveitsillä on rahoitettu rautatietunneli juuri korva merkitsemällä tienkäyttömaksujen rahat tätä puhtaampaa vaihtoehtoa varten. Kiitos Kramer sitten Merci madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun Eurovinjetistä. Minä haluan kiittää komissiota tästä esitelmästä. Minä olen täysin yhtä mieltä Kristiina Hoivodalonin kanssa – näistä haasteista ja panoksista, joita hän nosti esiin. Olen periaatteessa samaa mieltä ja olen myös sitä mieltä, että komission ehdotus menee oikeaan suuntaan. Olen yhtä mieltä tästä käyttäjä maksaa periaatteesta, saastuttaja maksaa periaatteesta ja tätä logiikkaa ajattelen tuen ehdottajaa ehdotusta siten, että kaikki käyttäjät maksavat, ettei tehdä eroa eri ajoneuvoluokkien välillä. Mutta minun on sanottava, että komissio ei anna meille minkäännäköistä välinettä näiden markup-työkalujen ohella, jotta voidaan tehokkaasti katsoa, ketkä käyttävät tieverkkoa. Tässä oli sanottava kunnianhimoiset, niin kuin mitä earmarking-hanke on. Ja Mihail Kramer tässä nosti jo esiin tämän aiheen. Minä olisin halunnut, että kuljetaan kohti enemmän tätä Sveitsin mallia. Komissio puhuu tietullimaksuista. Komissio nostaa, on tietyllä tavalla realistinen. Minä toivon, että parlamentti voisi olla kunnianhimoisempi. Nimittäin tämä kysymys, joka minulle nousee huulille, niin on se, että pitäisikö määritellä yhteiset toimenpiteet EU-tasolla – Eivätkö jäsenvaltiot olisi paremmassa asemassa määritellessään omia tarpeitaan tässä asiassa? Ja eikö tällainen maksu koidu kaikkein suureksi äh, haitaksi kaikkein heikommassa asemassa oleville? Ja mikä on vaikutus talouteen, mikäli tällainen toimenpide aloitetaan? Sitten tämä eri muotojen välinen kytkeytyvyys, yhteen toimivuus, tätä työlähetyöstä eteenpäin olen Salinin kanssa yhtä mieltä. Komission ehdotus saattaa tulla kalliimmaksi käyttäjille ja on erityisen tärkeää, että nämä tulot investoidaan takaisin infrastruktuureihin. Kiitoksia. Kiitos Tarpadella kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti komissiolle kahdesta esityksestä. Kysymykseni liittyy siirrahepiiriin, jonka parissa itsekin olen tehnyt töitä. Eli tullimaksut raskaiden ajoneuvojen osalta. Periaatteessa ymmärrän kyllä oikein hyvin, että tullimaksut ovat välttämättömiä kestävän liikenteenkin suhteen ja ympäristön suhteen, mutta emme voi jättää huomiotta sitä, että käytännössä komission ehdotus tullien alenemisesta on omiaan aiheuttamaan epätasapainoisuuksia esimerkiksi paikallisten budjettien osalta, koska nyt nämä... E, eli, eli kysyisin, kuinka komissio aikoo tasoittaa tämän epätasapuolisuuden? Kuinka voidaan löytää tasapaino sen välillä, että vähennetään ajoneuvoveroja ja toisaalta... Suuret kiitokset Suuret kiitokset Tapardel. Seuraavaksi Van Miltenberg, ole hyvä. voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, meillä on äh, Euroopassa merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, yhteinen tehtävä, kun haluamme vähentää äh, vahingollisia päästöjä, hiilidioksidipäästöjä ja kunnioittaa Pariisin ilmastosopimusta. Kyse on siis ilmastonmuutoksen torjunnasta, kyse on äh, puhtaan ilman palauttamisesta ja olen hyvin iloinen siitä, että me tässä Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa tänään hyväksymme suurella enemmistöllä liikenteen päästörajoitusmietinnön. Näin saamme aikaan puhtaamman maailman ja paremman tulevaisuuden lapsillemme ja tuleville sukupolville. Kun ajatellaan eri liikennemuotoja, niiden kaikkien täytyy antaa panoksensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ja kun ajatellaan ilmailua, ajatellaan vesiliikennettä, ajatellaan tieliikennettä, kaikkien on hoidettava osansa. Olen erittäin iloinen siitä, että tänä aamuna myös vetosimme komissioon, jotta se voisi kansainvälisellä tasolla katsoa, mitä voisimme tehdä ALV vapautukseen, joka, on, joka koskee lentolippuja ja niin edelleen. Haluamme tehokkuutta ja sosiaaliliberaalina katson, että markkinamekanismit voivat auttaa meitä pääsemään kestävämpään tilanteeseen ja yhdessä kollegojen kanssa tuen komission ehdotusta siitä, että käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa periaatetta ajetaan. Näin voidaan saada aikaan myös älykkäitä innovaatioita, jotka vievät meitä eteenpäin, että saamme mm, tehokkaampaa liikennettä ja ennen kaikkea puhtaampaa liikennettä ja puhtaamman ympäristön. Ja kun puhutaan vaikkapa Saksan tieliikennemaksusuunnitelmasta, mielestäni on kummallista, että komissio Saksan kanssa menee itse asiassa sellaiseen suuntaan, että komissio luopuu omasta alun perin tiukemmasta ehdotuksestaan. Tässä ei enää kyse ole saastuttaja maksaa kuluttaja maksaa ehdotuksesta, jota komissio itse alun perin on ehdottanut. Ja minä todella katson, että ei voi olla niin, että kuljettaja ei oikeastaan enää näe tuulilasista ulos, jos on niin, niin monta eri tarraa siinä ruudussa. Eli kyllä tässä tarvitaan todella yhtä yhteistä järjestelmää ja Euroopan parlamentin avulla ja panoksella voimme saada myös tieliikenteestämme tehokkaampaa ja puhtaampaa tällä uudella vuosituhannella. Kiitos. Kiitos Hamilton Murg. Kramer, yksi kysymys, 10 sekuntia. Lyhyesti sain juuri kuulla, että Itävalta valittaa Saksan ulkomaalaisille langettavaa langettamaa liikennemaksua äh, vastaan. Ja tehän olette itse äh, todenneet, että tämän on oltava syrjimätön Tuletteko te nyt sitten antamaan komission toimivallan unionin tuomioistuimella vai pidättekö kiinni kannastanne, että tässä ei saa ketään syrjää? Kiitos. 22 sekuntia, ihan ok suoritus. Käännän katseeni komission. Werner, teillä on seitsemän minuuttia. C'est plus que les quatre minutes de tout à l'heure. Enemmän kuin äsken. Allez-y. Thank you very much. Um, so Kiitos. Olemme erittäin tyytyväisiä ja haluamme kiittää varsinkin esittelijää, mutta myös muita puhujia tästä positiivisesta reaktiosta tähän tasapainoon, joka ehdotuksessa on saavutettu. Ja saman hengenvetoon haluaisin pyytää Edi Liesuota auttamaan minua vastaamaan joihinkin kysymyksiin. Vastaamaan joihinkin näistä vaikeista kysymyksistä, joita esititte. Käydään nämä järjestyksessä läpi. Revo kysyi, mitä voidaan tehdä tästä toissijaisesta tieverkostosta, jotta sinne ei tule liian suurta kuormaa. Tulee pitää mielessä että me emme voi mennä liian pitkälle näihin toissijaisiin tieverkkoihin, mutta me haluamme välttää, että liikenne siirtyy näille toissijaisille reiteille ja tulevaisuus piilee vaikkapa teknologiassa, jossa voidaan satelliittipohjasta seurantaa tiemaksuista. Ja lisäksi te kysyitte syrjäseuduista, mutta tämä on äärimmäisen vaikea kysymys yhdistää tähän käyttäjä ja maksaa periaatteeseen. Yleisesti ottaen vastauksessa vastauttakseni myös Tapardelle ja Bachille, minä haluaisin muistuttaa, että meidän on katsottava näitä, tätä kokonaistaakkaa, vero, tietulli, kokonaisuutta tienkäyttäjille. Ja vaikka meillä oli, onkin kunnianhimoisempi ehdotus, niin tietullien laskuttaminen on jäsenvaltioiden ja kansallisten hallintojen hoidettava asia. Mikäli tietulleja kerätään, niin on noudatettava tätä pöydällä olevaa ehdotusta ja Eurovinjet-periaatetta. Sitten on myös tämä toinen verotuksen ulottuvuus, joka saattaa mahdollistaa sitä, että sopeutetaan tätä kokonaisverotaakkaa tai sitten voidaan kiinnittää huomiota kansallisiin erityispiirteisiin, mutta tämä ei ole asia, joka välttämättä kuuluu tähän meidän ehdotuksen piiriin. Eräs merkittävä osa kommenttianne koski myös tätä korvamerkintää asiaa ja miten varat tulisi jakaa, ne varat, jotka kerätään. Mieluummin voimme keskustelemaan tästä. Me haluaisimme tottahan toki, että nämä varat siirtyvät kestävän liikkuvuuden hyväksi. Täällä Kramer jakoi maantieteellisesti nämä varat siten, että katetaan myös muita seutuja kuin alpiseudut. Ja raideliikenteeseen voidaan ohjata varoja, mutta sen ei ole pakko ohjata raideliikenteeseen. Tämä keskustelun asiayhteydessä puhuttiin siitä, miten muita liikennemuotoja, niin komissio on juuri tekemässä näiden ulkoisten kustannusten äh, mukauttamisesta tiettyyn liikennemuotoon, äh, mukauttamisesta tiettyyn liikennemuotoon, niin tämä on vasta käynnissä, joten me emme voi ottaa tätä mukaan tähän lainsäädäntöehdotuskeskusteluun. Äh, Rikke nosti esiin nämä siirtymäasiat, sen, että tämä ei ole kovinkaan helppo asia. Ei olemassa olevien poikkeusten kohdalla, myönnytysten kohdalla tai sitten tässä vinjettiratkaisussa, mutta meidän tulee ottaa, katsoa tätä käyttöönottoa ja sitä käyttöönottoa. Ja viimeisen verran muuten vähäisimpänä kommentit koskien päästökauppaa, järjestelmää ja ehdotettua teknologiaa siten, että teknologiaa sopeutetaan neljäkodun säädöksen avuin, avulla, niin tässä komissio ei halua näitä teknologisia ulottuvuuksia mitenkään väheksyä. Me toki tunnustamme, että ne ovat tärkeä ulottuvuusjärjestelmän toimivuutta, mutta tässä on kyllä tunnustettava se, että sopeutuksia tulisi tehdä nopeasti. Ei aina voida käyttää tavanomaista lainsäädäntöä, toimenpidettä, mikäli teknologinen kehitys mahdollistaa helpomman, paremman seurannan ja on uusi teknologia markkinoilla. Se on tässä delegoidun säädöksen ajatuksen taustalla. Haluaisitko sinä lisätä? Ihan kiintoisaa. Tehän tiedätte, että komissio on lakkauttanut tämän rikkomusmenettelyn jokin aika sitten, ja me olemme yrittäneet nyt Itävallan ja Saksan välillä noudattaa mm, välitystoimintaa, kun he aloittivat tämän artikla 259 menettelyn. Me todella haluaisimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä löytäksemme eurooppalaisen ratkaisun, joka tekisi tämän kaltaisesta kiistasta menneisyyden asian. Merci beaucoup, Madame euh, Werner. Non, il n'y a pas Kiitoksia, Werner. Komissio ei vietä syntymäpäiviä. Kiitos tulkeille siitä, että jäivät viisi minuuttia yliaikaa. Me tapaamme 16. päivä lokakuuta maanantaina yhteiskuulemiseen työllisyysvaliokunnan kanssa koskien liikkuvuuspaketin sosiaalista osiota ja muiden kanssa tapaamme 9. marraskuuta ja äänestyksen suhteen lähetän teille sähköpostin ja tuon kertaa milloin ja monelta ja missä. Minulla ei ole nyt salia aikaa tai mitään tietoa. Äänestys on lykätty kaksi tuntia sitten, joten en minä osaa nyt vielä teille taikoa näitä kokoustietoja. Kiitoksia, hyvää iltapäivää.